strategia vahvistaa tämän trendin. Mennään eteenpäin avoimuudessa enemmän vuoropuhelua parlamentin, kansallisten parlamenttien kanssa ja kansallisten kansalaisten kanssa. Eli tämä paketti hyväksytään ja se heijastelee eh, uusia näkökohtia. Me valmistelemme uutta päivitettyä kauppastrategiaa. Kauppastrategia on meneillään edelleen se valmistelu ja me olemme jo kuulleet hyvin laajasti teitä, kollegojanne eh, on otettu mukaan tähän myös. Me olemme miettineet asiaa hyvin paljon ja matkustaneet eri jäsenvaltioissa puhumassa kuuntelemassa mutta eh, hiukan ajatuksia ensinnäkin kontekstista ja miten aiomme reagoida. Uusi kauppapolitiikka konteksti, kolme näkökohtaa. Kaupan pitää olla edelleen kasvun ja työpaikkojen veturina. Yksi seitsemästä työpaikasta on riippuvainen viennistä Euroopassa. Nämä ovat hyvin eh, ammatti taitoisia työvoimia vaativia tehtäviä ja eh, hyvin paljon tulevat tulot Euroopan ulkopuolelta. Kauppasopimukset voivat auttaa meitä ja esimerkiksi eh, Etelä-Korea eh, vapaakauppasopimus 2011 meidän vientimme on noussut yli 30 prosenttia tuon sopimuksen jälkeen 2011 Kaiken kaikkiaan nämä äh, äh, erilaiset arvokysymykset tulevat esiin paljon enemmän kauppakysymyksissä ja tämä liittyy myös strategiaamme. Tällä hetkellä kauppavirrat ovat 32 prosenttia maailman BKTstä ja 80 prosentin arvolta EUn tuonti on paljon raaka-aineita. Me käytämme niitä, jotta voimme viedä tavaraa maailmalle. Yritysten pitää kuitenkin pystyä siirtämään lopputuotteitaan, mutta myös välituotteitaan. Ja paljolti työpaikat riippuvat tuonnista eri sektoreilla, esimerkiksi logistiikka ja kuljetus myös palveluita tarvitaan rajat ylittävästi. Meidän täytyy helpottaa ihmisten liikkumista, insinöörit, erilaiset palveluntarjoajat. Ja tässä on paljon käyttämätöntä potentiaalia kaupassa ja palveluissa. Se on suunnilleen 30 prosenttia EUn arvoista. Ja sitten poistetaan poistetaan se, että poistetaan esteitä kaupalta. Se on myös prioriteettejamme. Halutaan edistää taitojen ja osaamisen siirtymistä. Ja kolmas näkökohta on uusi poliittinen ympäristö – Jotkut muutoksista tulevat hyvin kiivaasta keskustelusta, joita meillä on ollut TTIP-sopimuksesta. Uusi strategia ei ole eh, pelkästään TTIPiä koskeva, vaan me olemme oppineet paljon tästä keskustelusta, varsinkin ajatellen avoimuutta ja sitä, että meidän pitää selittää asioita ja sitoutua siihen, että kerrotaan, mistä on kyse faktoissa. Tällä hetkellä kuluttajat eivät vaadi ainoastaan alempia hintoja. Kuluttajat välittävät siitä, miten tuotteet on tehty, ovatko olosuhteet kunnolliset, saavatko ihmiset kunnon palkkaa, entä ympäristö, onko siellä kunnioitettu ympäristö ja ihmisarvoja. Kuluttajilla on oikeus tietää, jotta he voivat tehdä oikeat päätökset meidän pitää kauppapolitiikalla vastata näihin kysymyksiin ja yhä useammat kuluttajat ovat valmiit maksamaan enemmän reilusta kaupasta ja sen tuotteista. Paljon tämä liittyy EUn ydinarvoihin, ihmisoikeudet ja kestävä kehitys. Nämä paljolti tukevat myös naapuruuspolitiikkaamme. Tällaisten muutosten tekeminen on vaativaa, haastavaa ja tästä hiukan ajatuksiamme. Ensinnäkin meidän pitää varmistua siitä, että kauppapolitiikka on tehokasta. Meidän pitää puuttua uudenlaisiin äh, kaupan Pitää avoimemmin äh, äh, saada palvelut toimimaan ja palveluiden kauppa Euroopan sisämarkkinan ja sen avoimuus pitäisi säilyttää, se pitäisi kehittää vielä pidemmälle, jotta päästäisiin myös digitaalisille markkinoille globaalisti. Tässä on tietenkin henkilötietojen suoja rajoitteena, mutta tällä hetkellä arvioidaan, että yli kaksi triljoonaa euroa on tällaisen digitaalisen kaupan arvo. Tarvitaan myös enemmän huomiota PK-yrityksille, koska ne vastaavat noin 30 prosentista vientiä, mutta hyvin vähän viennistä EUn ulkopuolelle. Me yritämme auttaa niitä TTIP-neuvotteluissa myös ja tällä tavoin puuttua kysymyksiin. tarvitaan myös tehokkaampaa täytäntöönpanoa. Pitää varmistua siitä, että sopimuksen hyödyt ulottuvat aina yrityksiin, kuluttajiin ja työntekijöihin. Ja pitää huomioida myös ne jäsenvaltiot, jotka valvovat eri kysymyksiä, varsinkin kun puhutaan kestävästä kehityksestä. Tavoitteena on myös se, että tulee vastuullisempaa kauppapolitiikkaa. Meidän pitää täyttää mandaattimme niin, että edistetään EUn arvoja kautta maailman. Tämä alkaa eh, niin, että demokratia on ydinarvojamme ja meidän pitää suhtautua myös avoimemmin. Meidän täytyy avo, avata myös TTIP-kumppanuutta, samoin kuin nämä palvelukumppanuutta. EUn e tekstiehdotus näissä neuvotteluissa on meneillään ja käsittelyssä. Haluamme laajentaa näitä käytäntöjä myös muihin neuvotteluihin. Ja kun mennään tämän prosessin ulkopuolelle, haluamme suojata kuluttajia, työntekijöitä ja nämä asiat heijastelevat myös muita korkeita standardejamme. Haluamme painottaa ihmisarvoa, ympäristöä. Monet ovat huolissaan siitä, että kun puhutaan kansainvälisestä yhteistyöstä, siinä vaarannetaan nämä tekijät. Näin ei kuitenkaan ole haluamme tosiaankin, että kyse ei ole siitä, että äh, alennetaan tasoa näissä kysymyksissä. Investointikysymyksissä olen esittänyt uudistusta, perustettaisiin kansainvälinen investointioikeus ja asiaa kehitellään vielä tästä. Sitten ähm, hallinnon äh, integriteetti, se on asia, jonka parissa olen tehnyt paljonkin töitä äh, komissiossa nimenomaan korruption torjunta, korruption torjunta ja tiedonannossa selitetään, miten äh, kyseessä ovat äh, julkiset hankinnat, investointi, äh, lainsäädäntö ja myös sopimukset. Ja sitten kestävä kehitys, se on sellainen alue, jossa meidän pitäisi edelleen olla johtajia, varsinkin pitäisi ottaa nousevat maat mukaan. Uusia talousmahdollisuuksia pitäisi saada myös köyhimmille maille. Pitäisi olla ihmisarvoiset työskentelyolosuhteet ja puhdas ympäristö. Tässä esitetään uusia tarjontaketjustrategioita ja halutaan laajentaa myös reilun kaupan liikettä. Mukaan tulisivat monet kansa, kansalaisyhteisöt ja kaupungit. Meidän pitäisi käyttää rakenteitamme vapakauppasopimuksista niin, että me myös hyödytämme kumppaneitamme. Ja nyt kun julkilausuma julkistetaan, niin täytyy ottaa huomioon myös vähiten kehittyneet maat. On haluttu saada aikaan lääkeitä koskeva poikkeus niin kauan kuin nämä maat ovat köyhimpiä. Niinpä Haluaisin muistuttaa teitä, että näihin haasteisiin olisi syytä vastata myönteisesti. Sitten haluamme päivittää myös neuvotteluagendaamme on yhä enemmän kahdenvälisiä sopimuksia ja meidän pitäisi edistää monenvälisiä sopimuksia, koska monenvälisyys on otettu mukaan meidän perustamissopimukseemme ja tällä tavoin voimme vastata parhaiten maailman äh, arvojen muutokseen. Äh, VTOn äh, säännöt on helpompi, helppokäyttäisempiä kuin mitkään irralliset kahdenväliset säännöt. Ja tällä tavoin Dohan kierros, se on hyvin hankala, mutta täytyy katsoa sitä pidemmälle vielä. Täytyy miettiä, mitkä ovat päähaasteet. Meidän pitäisi yksinkertaistaa kahdenvälisiä sopimuksia, pitää neuvotella kahdenvälisetkin sopimukset avoimemmin ja meidän täytyy katsoa, miten asia voidaan hoitaa. Esimerkiksi muut voisivat liittyä nykyään voimassa oleviin kauppasopimuksiin ja meidän pitäisi saada myös sopivammat, yhteen sopivammat säännöt ajatellen kauppasopimuksia. On myös tiettyjä alueita, Aasia, Tyynen meren alue, täytyy syventää suhteita myös Kiinaan ja suunnitella uusia investointikumppanuuksia muualla Aasiassa. Australia, Uusi-Seelanti, heidän kanssaan meillä on paljon yhteneviä arvoja, joten pitäisi syventää yhteistyötä. Uutta dynamiikkaa on selvästi nähtävissä ja tällä tavoin saamme aikaan yhteistyötä lähemmin ja voimme mennä vielä pidemmälle esimerkiksi investointeihin oikeiden kumppaneiden kanssa. Pitää viedä päätökseen myös ne sopimukset, joita meillä on latinalaisessa Amerikassa. Ja tällä tavoin voimme lähteä pian uudistamaan sopimuksiamme Meksikon ja Chilen kanssa – ja täytyy lähentää yhteistyötä myös lähiympäristössämme, jotta saamme aikaan Marokon kanssa täyden sopimuksen, samoin kuin se käynnistettäisiin Tunisian kanssa. Jotta me saisimme tämän aikaan, meidän pitää tehdä yhteistyötä. Lissabonin sopimuksen jälkeen me olemme löytäneet tehokkaita yhteistyötapoja, se ei aina ole helppoa, mutta yhdessä saamme aikaan hyviä tuloksia ajatellen EUn intressejä jos haluamme uudistaa kauppapolitiikkaamme, jos me haluamme siitä vastuullista ja eh, niin, että meillä on oikeat kumppanit, me tarvitsemme enemmän yhteistyötä, teidän ajatuksiamme, teidän innostustanne, teidän yhteyttänne niihin kansalaisiin, joita edustamme. Luotamme siihen, odotan kovasti panostanne tänään ja tulevaisuudessakin. Kiitoksia. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Thanks a lot, Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Aloitetaan ensimmäinen kierros koordinaattoreista, toinen muista jäsenistä. EPP Gaspari. Commissioner, thank you very much. Hyvä komission jäsen. Kiitoksia kovasti tästä esityksestä ja kiitos jälleen kerran siitä, että voimme tavata teitä. Ensinnäkin haluaisin todella kiittää teitä lämpimästi. Se, mitä olemme nyt nähneet tässä teidän kautenne aluksi komission jäsenenä, on ollut hyvä, hyvä lähestymistapa verrattuna aikaisempaan komission jäseneen ja olemme tyytyväisiä siihen, että olette valmis sitoutumaan kansalaisten suuntaan. Pyritte avoimuuteen ja viime kuussa näillä jo onnistumisia tässä, joten näin, toivottavasti näin käy myös tulevaisuudessa. Nyt vaihdan äidinkieleeni. Ensimmäinen minulle tärkeä aihe koskee monen lähe, keskeistä lähestymistapaa VTOssa ja Bali-pakettia. Ratifioinnin kanssa oli ongelmia ja Kenian kohdalla. Uskotteko, että Keniassa saadaan jokin paketeista valmiiksi ja päästään eteenpäin ainakin pieni askel, ja jos kyllä, niin millä aihealueella näin kävisi. Sitten TTIP. Neuvotteluja käydään tällä viikolla Brysselissä, ja kysyisin, puhutteko yhdysvaltalaisille jälleen siitä, että minkälaisen päätöksen teimme laajalla enemmistöllä viime viikolla. Olisi hyvä, että viittaisitte jälleen haasteisiin ja ongelmiin, joita parlamentti on asiassa nähnyt. Ja kolmanneksi, milloin saamme SETA-tekstin niin, että voimme virallisesti aloittaa ratifiointiprosessin. Ja neljänneksi, näettekö mahdollisuuden toimikaudellanne ja olen tässä nyt varovainen, niin että Kiinan, Taivanin, Japanin kanssa ja Vietnamin kanssa päästäisiin sopimukseen, siis näiden neljän maan kanssa. Ja viidenneksi ehkäpä asia, jossa voidaan, voidaan tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa, eli tullit ja vir, verot, Tiedän, että tämä on kysymys, joka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. No kyllä, me vielä kuulemme toisiamme salista sammuivat valot. Eli kysymykset rajoillamme, ovatko ne asia, joita haluatte käsitellä? Me kävimme viime viikolla Italiassa ja siellä tuli selväksi, se, miten jäsenvaltioiden viranomaiset suhtautuvat hyvin eri tavoin tullikysymyksiin. Nämä johtavat usein kilpailuun jopa maiden välillä. Ja uskotteko, että tuli kysymyksiin voidaan vielä teidän kaudellanne pureutua jäsenvaltiossa? Kiitoksia. Seuraavaksi Alessia Moska ryhmästä Kiitoksia hankala, hankala nähdä täällä, mitä muistiinpanoissa lukee, mutta koitetaan nyt tehdä parhaamme. Aluksi haluaisin kiittää tästä asiakirjasta, koska uskon, että tämä on tärkeää. Ja tässä ensimmäinen pyyntö, jonka haluaisin osoittaa komissiolle, olisi se, että mielestäni tässä asiakirjassa pitää pyrkiä mahdollisimman suuren kunnianhimon. Tämä ei saisi jäädä pelkästään kauppakysymyksiä käsittelevien käsiin, koska viime päivinä on nähty, että kauppa, ja siis kauppahan on yksi keskeisimpiä kysymyksiä, että voidaan ratkaista monia muita avoimia kysymyksiä, joita ei ehkä viime vuosina ole saatu ratkaistua, koska olemme katsoneet asioita liikaa sisältä päin. Olemme tarkastelleet vain sitä, mitä EU-ssa tapahtuu, mutta nyt kun meillä on tämä asiakirja ja uusi kauppastrategia, voimme pyrkiä vaikuttamaan myös Euroopan rooliin maailmassa ja katsomaan myös muita ongelmia, jotka ovat koko ajan samat. Neuvotteluthan jatkuvat jatkuvasti. Eli mitä voidaan tehdä uuden globalisaation aikakaudella? Miten me toimielimenä voimme vastata tähän kaikkeen? Strategiassa on pohdittava myös tällaisia kysymyksiä. Tuosta asiakirjasta voi oikeastaan tulla jopa tällainen manifesti siitä, mitä uusi Eurooppa merkitsee. Meidän on käynnistettävä uusi prosessi. Ja kauppapolitiikka on todella avainasemassa kaikkien vastaamiseksi. Tämä yleisellä tasolla. Ja sitten liittyen konkreettisemmin esiin otettuihin kysymyksiin. Ensinnäkin arvostamme kovasti sitä, että viestinnän avoimuutta peräänkuulutetaan jatkuvasti. Tässä pitäisi päästä eteenpäin. Epäluottamus toimielimiä kohtaan on niin valtavaa tällä hetkellä, että ponnistuksia tarvitaan. Ja kaikin keinoin luottamusta pitää pyrkiä uudelleen rakentamaan. Pitää pyrkiä luomaan uusi yhteys kansalaisten ja toimielinten välillä. Meillä on tässä merkittävä rooli ja olemme tässä todella käytettävissä. Me, meidän pitää löytää uusia innovatiivisia konsteja ja keinoja, jotta luottamusta saadaan aikaan. Ja kuten sanoitte, mielestäni on tärkeää yhdistää hyvin tiiviisti EUn harjoittamaa digitaalisten sisämarkkinoiden politiikka kauppapolitiikkaan. Se liittyy hyvin tiiviisti siihen, Pitää osoittaa eri esimerkkejä, kuinka nämä politiikan alat kuuluvat yhteen. Kiinasta haluaisin kuulla vielä hieman lisää. Ja toiseksi, mikä on kantanne vuoden lopussa pidettävän Pariisin konferenssiin, ilmastokonferenssiin? Miten tämä vaikuttaa käsittelyssä oleviin kysymyksiin ja Green goods asian nyt, hyvät näistä herrat, annan tässä suuremmille ryhmille nyt hieman pidemmät puheajat. Meillä on vielä 14 puheenvuoropyyntöä, joten mahdollisimman lyhyesti. ECRstä kertoo. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen, kuten tiedät, olen esittelijä EU-Intia vapaakauppasopimuksesta ja tämä elokuun lopun kokous on oikein tervetullut. Onkohan muita edistyksen merkkejä, joista voisi tänään puhua? Eh, Intia-delegaatiolla. silloin Savan edustaja, entinen parlamentin ylähuoneen edustaja. Maataloustariffit, niistä loppuun nähti paljon ongelmia. Voitko kommentoida sitä? Olen eh, vähän huolestunut, että politiikassa painotetaan niin paljon poliittisia tavoitteita, kuten kestävä kehitys ja ihmisoikeudet – Tämä on aiheuttanut ongelmia Intian vapaakaupasopimuksen kanssa aikaisemmin Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Voisiko kommentoida Australian ja Uutta-Seelantia politiikan talouden edelle kaupassa? Sillä tavalla Kreikka päätyi euroon. Tiedämme, miten tässä näin kävi. Me halutaan nähdä tätä kaupassa. Kiitos. Thanks a lot, Marike. Kiitos. Ja seuraavaksi Marice. Thank you, Commissioner. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle, kun eh, jaitte meille näitä ajatuksia kauppapolitiikasta. Nyt meillä on paljon mahdollisuuksia eh, vaihtaa näkemyksiä. Ja tässä luonnoksessa eh, me painotettiin asioita. Olen hiukan eri mieltä kuin edellinen puhuja. Painotettiin näitä periaatteita, arvoja, jotka pitäisi nähdä kaikissa politiikan aloissa, mukaan lukien kauppa. Erittäin mielenkiintoista ja haastavaa on myös se, että miten EU täyttää tämän lupauksen, koska me teemme töitä Eurooppa-laajuisesti. Ainoastaan äskettäin tämän nähty kaupassa ja näyttää siltä, että tässä on toissijaisuusperiaate loppumassa mutta vähän laajemmin halusin kysyä teiltä näkemyksiä, ne miten nämä kauppapolitiikka on politisoitumassa nyt mm, tässä maailmassa. Tämä on haaste. Se on aivan selvää, että kauppa on politisoitunutta. Nähdään äh, tämä Venäjän suhteessa, mutta myös digitalisoitumisen kautta äh, nousevat taloudet, äh, mutta myös painostusta EU-hun kauppapoliittisena äh, äh, kumppanina on ollut nähtävissä ja sanoitte, että 90 prosenttia globaalista talouskasvusta on EUn ulkopuolella, joten äh, vientitalous ja kauppatalous, sieltä tulee rahaa, mutta kysymys kuuluu, miten se tapahtuu ja millaisiin sääntöihin se perustuu meidän täytyy katsoa, millaisin keinoin tämä hoidetaan. Minua kiinnosti, kiinnosti kuulla se, että kun toisaalta ollaan hyvin kiinnostuneita siitä, että halutaan hyötyä tästä kasvusta ja sitten joskus suljetaan silmät periaatteilta ja normeilta, joihin uskoisimme tuolla toisellakin osapuolella. Joten tässä halutaan vahvistaa tätä sääntöjärjestelmää, johon liittyvät ihmisoikeuskysymykset ja polkumyynnin vastaiset toimet ja kannat suhteessa Kiinaan esimerkiksi mutta täytyy miettiä myös kysymystä, halutaanko vahvistaa tai pitäytyä niissä säännöissä, jotka ovat sellaisia, johon uskomme, mutta Joskus ne ovat haastavia, joskus nähdään ihmisoikeusloukkauksia, mitä silloin pitäisi tehdä, jos on polkumyyntiä, politisoimmeko päätöksen, että sovelletaanko eh, joitakin toimenpiteitä, olemmeko yhtenäisiä Eurooppana myös. Erittäin hyvä, että mainitsitte, että komissio keskittyy muuallekin Afrikaan, EU-naapurustoon – sen pitäisi olla tietenkin ilmeinen prioriteetti kauppakysymyksissä. Erittäin hyvä, että on kehitystä Tunisian osalta, mutta halusin kysyä myös Ukrainasta. Jälleen kerran tämä politisoituminen kaupan osalta on pelissä. Venäjä painostaa sekä EUta että Ukrainaa, että muutettaisiin näitä olosuhteita ja myös kauppa, kaupan sääntöjä. Äh, halusin kysyä tästä politisoitumisesta, eli äh, miten toimimme, kun äh, haluamme vahvistaa sääntöperusteista järjestelmää vaikeina aikoina. Thank you, Chair. Thank Kiitos komission jäsen. Minäkin haluan kiittää sinua uudestaan lähestymistavasta, pysyvästä syvästä keskustelusta kanssamme intana Näin kykenemme keskittymään polttavimpiin kysymyksiin. Keskustelemme aiheesta kohdittoman historiallisena hetkenä, jolloin eurokriisi ja Kreikan tapahtumat eivät ole ohi. Täytyy ymmärtää, että kauppapolitiikan oltava talouspolitiikan kanssa yhteensopivaa ei ainoastaan valuutaan, ei sen, että tavarat liikkuvat pisteestä A pisteestä B, pisteeseen B. Kysymys on myös, miten kauppa voi edistää kestävää kehitystä niin EU-ssa kuin kumppanimaissa. Joten tavallaan myönteisesti ilahtunut, että maininnut sen äh, pari ja globaali Eurooppa. Sehän oli vanhan kauppapolitiikan kulmakiviä. Oli rohkaisevampaa, että puhuit kauppapolitiikan monen keskeisestä järjestelmästä, että täytyy vastata uusiin haasteisiin, ilmastonmuutoksiin, ympäristökysymyksiin. Vanhuuteen voittaa köyhyys. Esitäpä kysymykseni. Jos ennen kuin Lissabonin sopimus astui voimaan EU:ssa, kun jäsenvaltiolla oli kahdenvälisiä kauppasopimuksia, me emme voittaneet köyhyyttä emmekä löytäneet ratkaisua tuohon kehityskierrokseen, johon kannustettiin 10-15 vuotta sitten. Ja tämmöinen keskeinen kauppajärjestelmä toimisi kansalaisten hyväksi, joten kysymykseni olisi, miten näet vastaisuudessa mahdollisuuden, että eu jäsenvaltiot tukevat lähestymistapaasi? näissä kauppapoliittisissa toimissa tahamattomat. Kiitos kutsusta myös. Että me ja kansalaisyhteiskunta voivat ottaa osaa kuulemiseen asiakirjasi laatimiseksi. Euroopan kansainvälinen kauppapäivä oli hyvä lähtökohta. Kolmanneksi ja lopuksi mainitsin maantieteelliset haasteet. Voisiko olla vähän täsmällisen pitää Euroopan suhteen? Ja Keski-Aasian suuntaan, Venäjän federaation suuntaan. Tämä voimme olla yhteistyössä näiden maiden kanssa, että voimme tarttua tärkeään kysymykseen, miten kauppa voi auttaa konfliktien ratkaisemiseen. Ja ehkä täällä johdonmukaisuutta muun EUn ulkopolitiikan kanssa. Kiitos. Thanks a lot, Janik. Madame la commissaire. Arvoisa komission jäsen, te puhuitte alustuksessanne näistä näkemysten vaihdoista, joita oli eh, käyty eri poliittisten ryhmien kanssa. Rova eh, Moska puhui eh, tiedonannosta. Tämä varmasti on järjestetty muualla, koska me emme ole saaneet tätä tiedonantoa, mutta kollegat varmasti puhuvat vielä strategiasta. Mutta omalta osaltani sanoisin, että tällä hetkellä minä olen ihan krapulan vallassa sen suhteen, mitä Euroopassa on tapahtunut. Erittäin synkkiä hetkiä on eletty Eurooppaa ajatellen. Ehkä tämä ei ole enää Euroopan unioni, vaan kansa, kansallisvaltioiden Eurooppa. Ehkä tässä nyt kyse on tosiaankin kyynisyydestä ja nöyrytyksestä mutta ensimmäistä kertaa 60 eh, vuoteen eh, tietyt maat ovat eh, halunneet lähteä purkamaan Euroopan unionia, tuhoamaan sitä ja pohjimmiltaan kun katsotaan, mitä no, tässä nyt tapahtui, mutta tässä, tämähän liittyy kauppakysymyksiin. Kreikka, Kreikka on kyseessä ja ne monet sanovat, että ennen kuin lainsäätäjät puhuvat asiasta, niin sanotaan, mitä, mitä pitää tehdä. Ja sitten täytyy muistaa myös, että meillä on ollut pohjalla tämä talouskuri, joka liittyy myös kauppapolitiikkaan ja aikaisiin löytää sitä kautta ratkaisuja. Mutta tällä hetkellä minä olen aivan järkyttynyt minua harmittaa todellakin äh, se, että joudun puolustamaan Euroopan unionia äh, tilanteessa, jossa unohdetaan solidaarisuus, unohdetaan politiikka ja äh, velkojien ja velallisten välille rakennetaan aitoja. Kyse on tosiaankin merkantillisesta politiikasta. Se ei todellakaan minua vakuuta. Nämä ovat sellaisia hetkiä, että tässä viedään matto jalkojen alta. Kiitos. Merci beaucoup, Frau Begin. Kiitoksia, Begin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen siitä, että tulitte tänään tänne valiokuntaan kertomaan tulevasta EUn kauppastrategiasta. Useinkaan en puhu teille puhumatta TTIPistä, mutta kuten aikaisemmin sanoin, että joskus on hauska puhua muustakin kuin tutuista lyhenteistä. Itse uskon kaupan merkitykseen, koska kaupalla uskoakseni voi olla vaikutusta ihmisten elämään. Enkä usko protektionismiin tai äärimmäisen kauppakilpailuun. Itse uskon keskenäiseen kunnioitukseen, erojen kunnioittamiseen, yhteistyöhön. Euroopan toiminta pohjautuu usein kauppaan, kaupan käyntiin, siihen, että ratkaistaan konflikteja. Olemme nousseet sodan kauhuista ja nyt jollakin tavoin varmasti voimme päästä ulos myös tästä taloudellisesta kriisistä. Tarvitaan kuitenkin sääntöjä, joita kaikki kauppapuolet ja osapuolet kunnioittavat ja kuten tekin sanoitte, meidän täytyy katsoa uudelleen VTOta, sen sääntöjä, sen toimintaa, sen sisäistä maan luokittelua ja antaa lisää tilaa monenvälisille sopimuksille. Tuohon kierros pitää saattaa päätökseen. Vihreitä hyödykkeitä täytyy viedä eteenpäin. Ja ei riitä, että toimitaan kahdenvälisesti, vaan monenvälisesti kansainvälisesti kuitenkin täytyy puuttua esimerkiksi siihen, miten TTIP vaikuttaa markkinoillamme. Uskoakseni meidän tulisi myös jatkaa Intian kanssa, Intian kanssa keskeytetyt keskustelut. Niitä tulisi jatkaa ja täytyisi puuttua kahden italialaisen ja myös muiden eurooppalaisten tilanteeseen, jotka ovat jääneet Intiaan. On katsottava, Kiinaa, tukipolitiikkaa täytyy muuttaa. Meidän on saatava parempi pääsymarkkinoille, markkinoille, mutta myös pystyttävä lisäämään omaa tuotantoamme. Tarvitaan yhteistyötä, ei vastakkainasetteluja, mutta täytyy muistaa, että aina ei kuitenkaan toimita reilusti sitten toinen asia, joka on hyvin lähellä minua, eli made in merkinnät, laatumerkinnät, ei tietyn maan takia, vaan sen takia, että kaikkien eurooppalaisten pitää olla varmoja siitä, että heidän käyttämänsä tuotteet vastaavat tiettyjä turvallisuusstandardeja. Ja meidän kumppaneidemme pitäisi pystyä mukautumaan myös meidän standardeihimme, ei päinvastoin. Se mistä Kaspari puhui. Tuli kysymykset, on tärkeää. Olin mukana Genovan matkalla. Mukana oli myös puhemies Fisas. Meidän täytyy katsoa tuli kysymyksiä. Esimerkiksi satamissa suojelun taso vaihtelee edelleen. Ja vielä viimeinen kysymys, jonka haluaisin ottaa esille. Uskon, että kaupassa piilee edelleen meille ja kumppaneillemme runsaasti mahdollisuuksia, mutta tässä täytyy kuitenkin toimia vakaalla pohjalla, jotta näitä mahdollisuuksia voidaan käyttää hyväksi. Turvalausekkeet eivät ole aina toimineet oikealla tavalla, joten haluaisin tästä kuulla hieman lisää, mitä niille voidaan tehdä. Kiitoksia jo nyt vastauksistanne. Danke und für die ENF, Kiitoksia seuraavaksi Ferrand. Monsieur le Président. Puheenjohtaja. Rakkaat kollegat, rouva komission jäsen. Olen uusi tulokas valiokunnassanne. Pyrin parhaani mukaan edustamaan Ranskan etuja. Rakkaisen jäsen puhut kuluttajista, kuten Euroopan kansalainen on se kauppatavaralla tavaraa. Ja, ja päämääränä tässä on vapaakauppasopimus, transatlanttinen sopimus teille on vapaa kaupan perustuvaa kauppapolitiikkaa, ja avoimesti niin, ja sanoa, mitä eurooppalaiset ajattelevat tästä. On ollut kaksi mielipidetutkimusta, toinen vähän vanhempi, toinen uudempi, jotka osoittavat, että erityisesti meillä Ranskassa, kuun loppu alkaa kuun alussa, ja kauppasopimusten ehdotus vapaa kaupasta, niitä kansalaiset kuluttajat pelkäävät. Ensimmäinen mielipidetutkimus on, että 70 prosenttia kansalaisista vastustaa vapaakauppaa ja ne haluavat protektionistista politiikkaa. IFOPin äskettäin sopimus koskee muutakin kuin Ranskaa, myös Italiaa, Espanjaa ja Saksaa. Mielipidetutkimus tältä vuodelta edelleen vuodelta 2011 se osoittaa, että he kovasti vastustavat vapaakauppasopimuksia. Ne haluavat palveluita vanhoihin normeihin. Rova komission jäsen, Miten te voitte oikeuttaa, että jatkuvasti haluatte edistää vapakauppapolitiikkaa, kun eurooppalaiset vakavasti vastustavat? Euroopan unioni vapaakauppa-alueesta, vapaakauppa-alueen, siellä on maailman alhaisen ka- kasvuaste ja näin on ollut jo pitkään. Ja sitten tämän strategia on varsinainen umpikuja useampia kysymyksiä. Ovatko teollisuus ja maatalous uhreja? Vai teemmekö me valintoja, jotka mahdollistavat, että kansalaisemme jäävät henkiin? Tarvitaan sääntöjä. Jos teillä ei ole, sitten kaksi. Ensinnäkin viiniviljelyn suhteen tiedätte, että e- on puuttunut Viinin istutusoikeuksiin. Sanotaan ovat selkeät. Olen palannut tähän. Olen, huomasimme, että äh, viiniviljelyn avaaminen vapaakaupalle on johtanut hirveisiin tuloksiin. Ja sitten maitokiitiöksi se vapautettiin ja se oli täydellinen umpikuja. Ja Ranskassa vaikutukset erittäin perversit mieliin. Ostoksia kaikkialla vallankumous on alkanut. Lopuksi totesi, että halusitte, että meillä on 28 Eurooppa. Se on ihan liikaa. Nyt tätä vapaa kapasopuksia Turkin, Ukraina, Tunisian, Marokon, Montenegron, Moldovien kanssa. On samalla ehdolla kuin EUssa. Kuinka pitkään haluatte mennä? Voisitko vastata, missä olet Euroopan Äh, kansallisedut tässä naamioidussa laajentumispolitiikassa. Hyvät kollegat, täällä on vielä kahdeksan puheenvuoropyyntöä ja todella pyytäisin teitä puhumaan korkeintaan minuutin, jotta kaikki pääsevät vuoroon. Vaaleissa seuraavaksi. President, eh, madame. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Eh, Kiinan markkinatalouden tila. Haluan vain lisätä, että tässä on potentiaalisesti eh, räjähdysaltis alue. Varmasti olette tietoinen, joten kysyisin teiltä. Me olemme mm, ylpeitä siitä, että meillä on matalat tullit, olemme avoimet palveluille, ja julkiselle hankinnoille. Meillä on maailman suurimpia talouksia, mutta jos katsotaan nyt sitä, miten voimme kilpailla Kiinan, Intian, Brasilian, Venäjän kanssa, vaikuttaa siltä, että meidän tuojamme tai viejämme ovat hankalissa tilanteissa silloin, kun mennään varsinkin Kiinaan tai Brasiliaan. Joten näistä tiedonannoista minulle tuli selväksi, että teidän ratkaisunne on enemmänkin se, että vapautetaan enemmän lisää vapaa-kauppasopimuksia, Mercosur, Intia ja investointisopimukset Kiinan kanssa. Eli tarjotaan nämä porkkanaa, mutta onko keppiä tarjolla ollenkaan? Ja kysyisin, oletteko sitä mieltä, että kun suljetaan EU-markkinat sellaisilta mailta, jotka eivät avaa omiaan, olisi mahdollista. Ja tietenkin tämä pitää, pitää VTOn raameissa, mutta edelleen tämä kysymykseni on se, että onko teille jonkinnäköinen aikataulu, onko aikomusta sulkea markkinoita näiltä mailta? Thanks very much. Um... Paljon kiitoksia. se mitä muut kollegat ovat kommentoineet sen suhteen, miten tervetullutta on, että prosessi on niin avoin. Transparentti, minulla on tämmöinen ttp jälkeinen flunssa, anteeksi ääneni. Kaksi kysymystä, kaksi kysymystä. Kampapolitiikan päivä oli kiinnostava, hyödyllinen osana avointa prosessia, jossa politiikkaa kehitetään. Cam Rauner, VTOn varajohtaja, oli paikalla ja hän sanoi siinä paneelissa, jossa olin itse mukana, että kahdenvälisten sopimusten lisääntyminen kautta maailman ei enää edistä monen keskistä sopimusta, vaan heikentää monen keskisen sopimuksen mahdollisuuksia ja heikentää neuvotteluita maailman kapajärjestössä. Mikä on sinun näkemyksesi? miten takaat, että monenkeskeisyys pysyy hengissä. Toiseksi ja nopeasti, minulla on erittäin tervetullutta, että eurooppalaiset arvot ja kestävä kehitys ovat agendan keskiössä. Muistuttaako tämä meidän lähestymistapa, jossa verrokkipaineen suhteen mietimme muita mahdollisuuksia sen sijaan, että meillä olisi vain mukavia puheita, julkilausumia, että meillä olisi politiikkaa, joka konkreettisesti parantaa tavallisten ihmisten elämää kautta maailman. Kiitos. Thanks, Emma. Kiitoksia ja Emma. Uh, thank you, uh, Commissioner. Kiitos komission jäsen kommenteistanne. On hienoa nähdä, että asetatte arvot etualalle. Ja toivottavasti näin saadaan avattua markkinoita kohti maailmaa. Tietystä kommenteista huolimatta, että täällä on kuultu. En usko, että voimme elää missään tyhjössä. Ja meidän täytyy johtaa asioita ja sitä, mitä ympärillemme tapahtuu. Meidän pitää pyrkiä helpottamaan kauppaympäristöä ja ottaa käyttöön oikeanlaisia sääntöjä, ei pelkästään ylhäältä alaspäin. On katsottava, mitä voidaan saada aikaan ja missä aikataulussa – Olemme istuneet neuvottelupöydässä. Nyt haluaisin todella nähdä konkretiaa. Toivottavasti toivomuksesta päästään todella tosiasioihin, konkretiaan. On katsottava myös, minkälaista kielenkäyttöä valitaan. Meidän täytyy olla sitoutuneempia ja voimakkaampia. On hyvä, että mainitsitte Australian, Uuden Seelannin. Haluaisin, että tässä saataisiin avautumista myös Meksikon ja Chilen suuntaan muun muassa. Haluaisin kuulla hieman lisää kokonaisstrategiasta, kasvusta ja työpaikoista. Tähän ehkä päästään vasta kun sopimuksia on saatu aikaan. Mutta Kaupalla voidaan vähentää esimerkiksi myös köyhyyttä. Me haluamme, että köyhyyttä voidaan vähentää maailmanlaajuisesti ja meillä on vastuu siitä, että vapaakauppa edistetään. And we can. This was also uh, similar. Mr. Buchner. Kiitos. Ja seuraavaksi Buchner. Dank, Frau Kommissarin. Kiitoksia komission jäsen siitä, että tulitte paikalle ja osallistutte tähän keskusteluun. Jatkan siitä, mihin edellinen puhuja jäi. Sanotte, että kauppa lisää tuottavuutta. Tämä on varmasti oikein, mutta tuottavuuden kasvattaminen ei automaattisesti lisää työpaikkoja, vaan toisinpäin. Neoliberaalisessa politiikassa, politiikassahan tämä edellyttää tiettyjä asioita, kuten täystyöllisyyttä, ja näinhän ei todella ole. Tässä viitattiin äh, Meksikoon, jossa menetettiin 2000 työpaikkaa. Miten voitte varmistaa, että näin ei käy? Toiseksi puhuitte siitä, että uusi kauppapolitiikkanne tulee edistämään demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Näin ei ole kuitenkaan onnistuttu tähän mennessä oikeastaan tekemään. Yhtenä esimerkkinä tästä on Länsi-Sahara. Kauppasuhteiden kautta ei ole siellä saatu mitään aikaan. Demokratian osalta tämän tyyppinen sääntelyyhteistyö, jota on ajateltu TTIPin, usein johtaa siihen, että merkittävästi menetetään demokratiaa. Miten näytte puuttua tähän? Kiitoksia seuraavaksi Fisas. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, pari seikkaa. Ilahduin kovasti, kuin kuulin, että me aloitamme Tunisian kanssa neuvottelut. Haluaisin mennä syvemmälle tässä asiassa. Tunisia on yksi niistä harvoista maista, arabimaista välimerellä, joilla, jolla voi olla demokratia, joten se ansaitsee kyllä maassa suunnitelman oman sellaisen. Muussa tapauksessa on erittäin vaikeaa tällä maalla ja meidän pitää ponnistella merkittävästi, jotta voimme tukea Tunisiaa, koska tämä on hyvä esimerkki monelle muulle maalle. Ja sitten toinen seikka, Ilohduin kovasti, kun kuulin, että puhutaan ihmisoikeuksista, että ne tulevat esiin myös kauppakysymyksissä, mutta kysyisin, miten voimme kilpailla niiden maiden kanssa, jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia, esimerkiksi Kiina ja usein Afrikassa. Aivan logisesti me, meillä on tietyt vaatimuksemme ja sitten taas Kiina ei noudata tällaisia tällaista vaatimusta. Ja kyse on myös sosiaalisesta dumppauksesta, ympäristödumppauksesta, joten on vaikeata noudattaa tällaisia ehtoja, mitkä ovat keinonne tässä. Kiitos. Merci, merci madame la commissaire. Kiitos rouva komission jäsen selityksestä. Neljä kysymystä. Parlamentin jäsenenä voit työskennellä eri valiokunnissa ja minä olen Euroopan globalisaatiorahastossa ja vaikka kauppalla voi olla myönteisiä vaikutuksia kehitykselle, sitähän me emme kiistä, ja se luo sopeutumistarpeita, valmistautumistarpeita, säätelytarpeita, joten ei olisi oikein olla sanomatta sitä. Ja kysymykseni onkin, olemmeko eurooppalaisena valmiita kohtaamaan kaikenlaisia kauppasopimuksia? Onko meidän teollisuuspolitiikkamme valmista? Onko sisämarkkinapolitiikka valmista? Onko sosiaalipolitiikka valmista? Emme voi puhua eurooppalaisesta kehityksestä vain kaupan puitteissa. Täytyy myös investoida kehityksen muihin pilareihin. Ja olisi kiinnostavaa ehkä jonain päivänä keskustella tietenkin komission ja sen kanssa, jotka työskentelevät noiden muiden politiikka-alueiden kanssa näyttääksemme, miten kauppa ja muut politiikka-alueet, miten niistä voitaisiin päättää yhdessä jotta kehittäisimme Eurooppaa vahvemmin. Toinen kysymykseni liittyy näihin kauppasopimuksen politiikan koherenssista et puhuu. Miten kehityspolitiikka ja kauppakohituspolitiikka kulkevat yhdessä, mutta minä näen, että kauppasopimukset eivät mene tähän suuntaan, äh, vaan rikkovat kehitystä. Miten, onko komissio tukenut tämän tyyppisiä sopimuksia? Puhumme myöskin kauppapolitiikasta paljon konfliktien säätelyn tapauksessa ja viittaisin nyt Israelin kauppasopimukseen, johon ette viitanneet tekstissänne. Minusta kaupan täytyy ottaa kehityksestä, vastavuoroisessa kehityksessä. Se täytyy olla myös väline, joka auttaa meitä rauhan politiikan suhteen. Onko Israelin kanssa tehty sopimus parantanut rauhan sopiprosessia? Ja te haluatte ja väitätte puolustavanne eurooppalaisia arvoja. Pitääkö meidän eurooppalaisina Euroopan alueella hyväksyä kaikki tuotanto, jota, ei voida, jota voidaan kuluttaa? Enkä välttämättä eurooppalaisten terveyden terveydensuojelmasta, vaan muiden terveydensuojelmisesta, mitä, mitä suhtaudut ää, pakolliseen jäljitettävyyteen niin, että mennään ruokkisi konflikteja. Thank you very much, Commissioner. Wingler. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission ja sen antamistanne tiedosta ja tiivistä yhteistyöstä meidän kanssanne. No, minuutissa en ehdi sanoa paljonkaan, mutta kiitoksia avoimuudesta. Kansainvälisessä kaupassa neuvotellaan, mutta pyritään myös vuoropuheluun sekä kumppanien että EUn sisällä ja sidosryhmien kanssa. Olette oikeassa siinä, että meidän pitää pyrkiä edistämään avoimuudella arvojamme. Sanon tämän nyt suoraan, että meidän tulee keskittyä myös kauppaan. Meidän täytyy puhua myös siitä, että edistämme Euroopan etuja, Euroopan talouden etuja, PK-yritysten ja teollisuutemme etuja. Tuen tavoitettanne siinä, että tuetaan kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia, investointisopimuksia. On katsottava, mitä tapahtuu EU- jäsenvaltioiden ja itäisen Euroopan valtioiden kanssa. Ja sitten vielä kysymys, joka kiinnostaa, on Taivanin kysymys kenties se, että vuoropuhelusta siirryttäisiin nyt kohti neuvotteluita. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos komission jäsenelle puheenvuorosta ja eh, siitä, että hän on täällä valiokunnassa. Tulevaisuudessa Euroopan kauppapolitiikka siinä pitää pystyä selittämään ja vakuuttamaan kansalaiset siitä, että tällä tavoin parannamme elämänlaatua sekä ajatellen eri alueita että muuten. Mikä on tärkeää, että meidän pitää katsoa, miten aiomme tehdä ja mitä teemme Erittäin tärkeää on avoimuus, otitte sen esiin, mutta mielestäni tässä pitää miettiä myös vaikutusten arviointia etukäteen ja jälkikäteen, jotta saadaan selville, mitkä ovat vaikutukset ja voidaan parantaa tilannetta. Ja sitten se, miten politiikkaa hoidetaan, siellä pitää olla mukana myös ne, jotka hyötyvät tästä politiikasta ja tästä esimerkiksi TTIPin yhteydessä olemme oppineet paljon niistä virheistä, joista, joita pitäisi tehdä. Ja kauppapolitiikassa, niin kuin sanoittekin, on tärkeää miettiä, että se on väline, jotta voidaan edistää kauppaa ja edistää työpaikkoja ja talouskasvuja. Tämä on tärkeää myös teollisuuspolitiikkaa ajatellen, teknologiaa ajatellen, äh, koska muuten ei olisi mitään hyötyä siitä, jos meidän yrityksemme eivät voisi voisi tosiaankin päästä muillekin markkinoille. On olennaista, että meillä on sellainen politiikka, joka vahvistaa ympäristöstandardeja, työvoimastandardeja ja vastaavia. Ja siinä mielessä haluaisin kuulla, miten koordinoidaan muiden politiikan alojen kanssa tätä ja miten voidaan noudattaa myös kestävyyttä. Kiitos. Thank you. Yeah. Kiitos. Enpä ole varma, mitä eurooppalaisia arvoja tämän viikon jälke, lopun jälkeen viemme ulkomaille. Kysyisinpä kuitenkin rakentavan kysymyksen. Tämä keskittyy monen keskeisyyteen. Sanoitte, että säädetään tärkeintä, miten kourin tuntuvia askeleita aiot ottaa monen keskeisyyden suuntaan, olettaisin. Sanoisin, että plurilateralismi ei ole multilateralismia kun meillä annetaan lateralismeja, niin meillä alkaa kadota se sana, joka viikonloppuna oli kuuma peruna, eli luottamus. Miten EU e nyt aikoo osoittaa luottamusta monen keskeisyyteen? Viimeiksi NATO. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsenä. Nyt tämä kaukaisen alueet, joita on Espanja, Ranska ja Portugalilla. Me olemme esittäneet usein pyynnön, että tehdään tosiaankin vaikutuksen arviointeja siitä, mitkä ovat vaikutukset kahdenvälisillä sopimuksilla näillä erittäin syrjäisillä alueilla. Haluaisin tietää, mikä on tulevaisuus näiden osalta. Ja jos tällä, tällä tavalla päätellään, että millaiset vaikutukset ovat. Haluaisin kuulla, miten komissio suhtautuu ja miten se toimii tässä. Thanks a lot. Paljon kiitoksia. Komission jäsen, nyt teillä on mahdollisuus vastata näihin kysymyksiin. Kovasti kiitoksia. Minä olen täällä ennen kuin mietintä laaditaan loppuun on juuri, että kuulisimme näkemyksemme Kaikkia vastauksia ei ole, mutta tiedon annan tarkoituksena on osoittaa, miten kauppa saattaa parantaa ihmisten elämää Euroopassa muuallakin, parantaa talouksia, työpaikkoja, investointeja, mutta tämä myös työkaluna, joka edustaa arvoja ja politiikkaa johdonmukaisemmin strategisemmin. Tähän komissio haluaa toimia. Tämä ryhmissä klusterissa, että kauppa ulkopolitiikka ja muut toimivat hyvin yhdessä. Josta, jos emme välttäisi kaikkia kuiluja, loisimmekin siltoja. Kauppa ei voi luoda rauhaa lähi tai varmistaa, että ihmisen oikeuksia kunnioitetaan muualla, mutta se voi antaa panoksensa. Me pyrimme vahvistamaan rooliamme tässä. Multilateralismi Kaspar ja muut ottivat sen esille. Monen keskeisyys on tärkeää, miten käytännössä teimme Rova Kellerin moni muotti tämän esille. Tällä hetkellä, lyhyellä aikavälillä, pyrimme antamaan eurooppalaisille kaiken tuo herra Asavedulle. Ja se painistamme seillä Euroopasta kiinni. Toimme häntä hänen sihteeristöä kaikkialla maailmassa, että saamme agendan, josta voidaan hyväksyä se agenda, joka keskittyy enemmän yksinkertaistamiseen. Kunnianhimo on vähän e- eri tasolla kuin se, joka suhteen epäonnistui 15 vuotta sitten, jos Nairobissa me onnistui Tähän kierros on kuollut mielestäni, niin se olisi tuskallista. Pyrimme välttämään sen kaiken keinoin. Me pyrimme saamaan sitten monenkeskiset sopimukset VTO sisään, esimerkiksi vihreät tisaa tuotteet, joita saamme kriittistä massaa tuodaksemme ne VTO. Täskentelemme kovasti herra Acevedon ja muiden kanssa, liittolaisten kanssa, jotta saisimme Dohan jälkeisen sopimukseen. Meidän täytyy miettiä, mihin me voimme hyödyntää VTOta. Se ei ole toiminut, siksi nämä kannan keskeiset sopimukset on olemassa. Maailman kapajärjestelmä ei ole tuottanut tuloksia niin paljon kuin haluttiin. TTIPistä, herra Gaspari. Amerikkalaiset ovat seuranneet Euroopan parlamentin työtä läheisesti, seuraavat äänestyksiä, varmasti lukeneet päätöslauselman pilkkuineen ja paragrafeineen. Neuvottelukierros alkaa tänään. Ja kun tapaan sulle Fromanin, esittelemme tämän silloin ja TPA-prosessi on myös silloin vetolla setän suhteen. Tämä oikeudellinen tarkistus on menossa loppuun. Kääntäminen on alkamissa. Toivottavasti, että saadaan se teidän ja neuvoston pöydälle ensi vuoden alussa. Mainitsette useamman maan, Kiinan. Haluamme siirtyä kohti investointisopimusta etenemme. Työtä on yhä tehtävänä Vietnamin suhteen olemme hyvin lähellä neuvotteluiden lopun viemistä. Täsmäistä päivämäärää emme voi antaa, mutta lähellä ollaan. Japani liikahtaa myös. Japanin huippukokous oli kuukausi sitten Tokiossa. Ja eri ministeriöiden ja pääministeriöiden kanssa kiihdytämme menettelyitä ja teetämme mahdollisimman nopeasti. Taiwan, tai muutamat muut ottavat esille. Parlamentilla on vahvat näkemykset ainakin osalla teistä. Voimmeko vähän vahvistaa Taiwanin suhteita? Tullit, tullisäännöt ovat EU-toimin vallassa, mutta täytäntöönpano tapahtuu jäsenvaltioissa työskentelemässä jäsenvaltioiden kanssa parhaiten käytänteiden suhteen. Minä on tärkeää, koska ne täytäntöönpanevat kauppapolitiikkaa, meidän täytyy lisätä sekä tiedottamisen johdonmukaisuutta että käytännön työtä. Tullin yhteistyön pitäisi helpottaa kaupan helpottamista. Ja mallin kierros on tässä hyvä esimerkki sitä, mitä voimme työskentyä tällä yhdessä monenkeskeisellä tasolla. Romaskai painotti saavutettavuutta ja seurattavuutta. Pyrimme siihen, että strategiamme on laajempi kuin jotain, jota muutkin kuin vain omistautuneemmat kauppaihmiset, niin kuin me luemme, vaikka tämä olisi mikään bestselleri, niin useampi kuitenkin lukisi tätä ja saisi hyvän näkemyksen siitä, mitä tehdään. On tärkeää, että omistaudumme ihmisten kanssa maksimitransparenssiin ja pyrimme selittämään kaupan roolia taloudessa globalisoitumisessa. Kuluttajan hyväksi vihreät hyödykkeet – ilmakeskustelut viidellä hyödykkeellä voi olla antinsa. Toivottavasti saamme ainakin ensimmäisen sopimuksen listasta, joka on se valmiina sitten parisin prosessiin liitettäväksi joukkotuotteita, jotka olisivat tullivapaita ja palveluita, jotka voisivat auttaa meitä ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen tiellä. Herra Campbell Intiasta. Ne puheenjohtaja totesi. Tapasin Pariisissa ministerin kuukausi sitten. Sovimme, että pääneuvottelijamme tapaisivat elokuussa. se, missä mennään. Mietitään, onko keinoja päästä eteenpäin. Tiedämme, että on vaikeuksia. Kaikki ovat avoimia sen suhteen. Toivottavasti meillä on rakentava tapaaminen. Ja, ja toivottavasti voin kertoa sitten teille kokouksen tuloksista. Australia ja Uusi-Seelanti. Meillä on ollut paljon kontakteja näiden maiden edustajien kanssa. Nähdäksemme, missä mennään. On paljon järkevää syventää suhteitamme ennen kuin aletaan neuvottelut sopimuksista. Tai tehdään kummallakin osapuolella sama kunnianhimon taso prosessi jatkuu. Toivottavasti voimme tehdä ehdotuksen lokakuun tiedonannossa. Shake, miten voimme arvojamme toteuttaa, se on seminaarin tema sinänsä. Mutta tiedonannon tarkoitus on pakottaa ajattelumme strategisemmaksi. Campbell ja Clark totesivat on taloudellisesti tärkeä työkalu, näin on. Mutta me voimme kuitenkin ulkopolitiikassa kehityspolitiikassa teskellä paremmin johdonmukaisemmin niin, että kehitys kehittyisi arvojemme mukaisesti. Ja tarvitsemme vahvempaa johtavuutta. Me parlamentti on pyrkinyt vahvistamaan kauppavaliokuntaa. Se on iso, täällä on paljon henkilökuntaa, mutta monissa jäsenmaissa kauppa on jotain, joka niin muutamat ihmiset sivutoiminnan käsittelevät muissa valiokunnissa. Ja pelkään, että jäsenvaltioiden parlamenttien täytyy myöskin omistautua, koska kauppapolitiikka on julkisessa keskustelussa tärkeä osa debattia. Kaikilla on osansa, jäsenvaltioiden täytyy olla myöskin paremmin läsnä. Ukrainan suhteen olemme lopettaneet Ukraina ja Venäjän kanssa tekniset neuvottelut jostakin konkreettisista kysymyksistä, jotka on ongelmallisina tunnistettu. Analysoimme tulokset. Ja sitten meillä on poliittinen tapaaminen Kiplinin ja Olgaajevin kanssa. Odotamme, että päivät vahvistetaan. Tämä etenee. Schultz, kysytte, hyväksyvätkö jäsenet näin tämän Meillä kaksi neuvoston kokousta, jossa keskustelemme asiasta samalla tasolla jäsenvaltioiden kanssa. Heilläkin on mahdollisuus puhua tästä. Ollut monissa jäsenvaltiossa. Kaupan pääosaston kollegat ovat käyneet vielä useammassa. Olen pyrkineet kuulemaan eri tahoja. Ja toivottavasti tämä näkyy viimeisen annossa. Kaikkia maailman maita emme voi käydä läpi täytyy sopeutua. Vain pari mainitaan. Resurssikysymykset, jotka, jotka otettiin esille. Olette muiden maiden kanssa on tärkeää, herra Jadot, ku, kuulen, että olette masentunut tänään. Monet asiat Kreikan suhteen ovat, ovat päivän keskustelun ulkopuolella, mutta jos hyvin kuuntelitte, mainitsin niin demokratian, kauppapolitiikan johdonmukaisuuden, jotta parantaisimme kolmannen maailman elinoloja. Yhdessä kykenemme vastaamaan asioita. Kolleganne ovat antaneet paljon ideoita, jotka tulevat heijastumaan lopputiedon älyssä. Rava Begin. Taisi vastata jo joihinkin keskeisiin kysymyksiin. Miten vihreät yrittäjät TISA ottaa mukaan VTOhan? Postbali. Kaikki tärkeät asiat Arbissa. Asiat jotka mainitsivat, jotka huolestuttavat monia eurooppalaisia, ovat juuri niitä asioita, joista maailman kauppajärjestössäkin pitäisi käsitellä. Ehkä saamme asiat takaisin monen keskeisen keskustelun. Rafaela, me näemme asiat toisin. Koska me, että avoimet markkinat ja kauppapolitiikka ovat hyviä asioita, ne ovat olleet hyvä Euroopalle ja kaikille maailman maille, niitä pitää hyvin hallinnoida – maatalous, maito ja viini ovat erittäin kilpailukykyisiä. Ne voivat täysin hyötyä kauppasopimuksissa. Niistä puhutaan paljon TTIP-neuvotteluissa, mutta myös Japanin suhteen. tästä kahteen ranskalaisiin mielipidemittauksiin. Mutta paljon mielipidemittauksia, jotka ostavat kauppapolitiikalla paljon tukea monissa jäsenmaissa. Tämä myös politiikkaakaan perussopimuksessa. Tämä on antanut meille mandaatin 28 jäsenvaltion puolesta. Komissio seuraa tällä linjalla. Minä jaan tämän näkemyksen, että vapaat markkinat ovat hyvä asia Euroopalle, kansalaisille ja kuluttajille. Herra Vaunsa Kiinan suhteen. Tämä on monimutkainen asia. Perhdymme tähän komissiossa. Päätös sitä, Poistammeko Kiinan listalta? Ei ole komission yksin. Teemme neuvostolle ja parlamentille ehdotuksen. Päätös on yhteinen, mutta asiasta täytyy miettiä enemmän komissiosta. Arva Taiten Darling osaan maailmankauppajärjestön asioista vastasin, ja näinhän me juuri koordinoimme kauppaa kehitystä niin että toimimme johdonmukaisesti kehitysmaissa työskentelen läheisesti Mimitsen kanssa. Ja kun ehdotin, että monet komission jäsenet kutsuttaisiin tänne, se erinomainen ehdotus, mutta päätös on teidän. Tulette näkemään, että johdonmukaisuutta on, joka viittasi Tunisiaan. Tällä viikolla keskustellaan monin komission jäsenen kanssa liittyen moniin kysymyksiin. Emme välttämättä täytä 100 prosenttia kaikista asioista, mutta tuon suuntaan ollaan menossa. Now, open markets, I... Avaimet markkinat vastata Rotlaakin. En voi antaa takarajoja, mutta edistämme näitä asioita. Näitä päivää tiedonannossa täytyy olla hyvä ja nopea. Meidän täytyy pitää huolta, että meillä on Japanin ja viettämisuhteen sopimus, jonka jäsenvaltiot ja te hyväksytte. Siksi meillä ei ole päivämäärää, mutta neuvottelun ei ole tarkoitus kestää pitempään kuin pitäisi. Kaupan hyödyt on kysymys, Siksi viittasin täytäntöönpanon tärkeyteen, että työskentelemme paremmin jäsenvaltioiden kanssa ja teidän kanssa yhdessä täytäntöpanon varmistamiseksi, että työskentelemme pk kanssa, että ne hyötyisivät kauppasopimuksista. Sitten perinteiset kaupan työkalut, VTO-säännöt, eri keinoja kumppaneiden tulosten varmistamiseksi. Taidan lähestyä loppuun. Uh, have responded to. Um, Tunisia. ja Tunisia on vastattu. Taiwan myös. Kyllä, mitä te konkreettisesti teette? Taidan olla vastannut tuohonkin. Siinä kaikki varmaankin. Kiitos fantastisen hyvistä ideoista, hyvästä syötteestä, jos olitte puheenjohtaja tuota, teille ja tiimille hyvää kesää, jos et sitä tavata. Kaikki ansaitsemme lomaa, jos se nyt heti, niin kohta. Kiitoksia oikein paljon. And I think everybody and uh, I guess you also can... Kiitoksia kaikille. Varmasti tekin kaipaatte jo rentoutumista ja kesää taukoa, eli kaikkea hyvää. Pitäkäämme yhteyttä ja tapaamisiin kesätaun jälkeen. Indiana. Ah, uh, ah, Good. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 5. No niin, esityslistan kohta 5. Ecuadorin liittyminen Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen. Tämä päättyi heinäkuussa 2014. Ja tässä on nyt sitten äh, sen jatkosta kyse ja pysyvä esittelijämme on laatinut päätöslausumaluonnoksen ja hän saa nyt puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Mikä on lähtökohtamme? EUlla on kattava monen, monen välin Perun ja Kolumbian kanssa ja kaikki tiedämme, että Euroopan parlamentin hyväksyntä oli pitkään tässä asiassa epävarmaa. Tässä vaadittiin konkreettisia parannuksen ihmisoikeuksiin, sosiaalisiin kysymyksiin ja alueen ympäristönsuojelun parantamiseen. Ecuadorin muuttaminen tähän sopimukseen ei muuta näissä tärkeissä kysymyksissä mitään, vaan päinvastoin nyt on hyvä aika katsoa, ovatko toivomuksemme ja pyyntömme toteutuneet ympäristön ja yhteiskunnan kannalta ensimmäiset luvut, joita olemme komissiolta saaneet Ecuadorin ja Kolumbian suhteen kuitenkin ovat jäljessä tavoitteista. Haluaisin tässä viitata Diego Listien kirjeeseen, joka on ympäristöministeri. Teillä taitaa olla tämä, tämä kirje. Haluaisin kiittää häntä tästä Tiedostan, että Kolumbian ja Perun ja Keski-Amerikan osalta tämä kaikki on synnyttänyt painetta Ecuadorin suuntaan. Se haluaa toimia yhtäläisin mahdollisuuksin mahdollisimman nopeasti. Emme haluaisi viivyttää tätä prosessia, mutta parlamentilla on tietty vastuu osoittaa myös komission suuntaan ja jäsenvaltioiden suuntaan, mitkä ovat mielestämme sellaisia asioita, joista neuvotteluita tulee jatkaa, jotta sopimus on tehokas ja siitä on hyötyä alueelle. Tässä vaadimme komissiolta tehokasta analyysiä siitä, miten sopimus on vaikuttanut ja Ecuadorin hallitukselta vaaditaan tässä yhteydessä katsomaan kokemuksia, joita Perus ja Kolumbiassa on tehty ja miten uusissa kauppapoliittisissa puitteissa voidaan nyt parantaa tilannetta entisestään. Päätöslauselmassa viitataan myös ILOn suosituksiin Ecuador haluaisi nyt siis liittyä tähän sopimukseen, että tämä pitää sisällään myös tiettyjä maataloustuotteita. On katsottava, miten tämä vaikuttaa myös toimiin Yhdysvaltojen suuntaan, miten tämä kaikki vaikuttaa kaivosteollisuuteen ja muuhun. Tämä on vaikuttanut kielteisesti tiettyihin kyläyhteisöihin, tiettyihin ryhmiin, mutta myös ympäristöön. Ja siksi haluamme, että Ecuador toimisi näissä kysymyksissä proaktiivisesti. Olisi hienoa, että se voisi käyttää kokemuksiaan hyväkseen ja voisi laatia luettelon erilaisista toimenpiteistä – joita voitaisiin toteuttaa EUn e tuella. Andien yhteisön julkisessa keskustelussa tulisi kiinnittää huomiota näihin kysymyksiin. Tiedämme, että kauppapolitiikassa kaikki toimijat eivät pidä hyvänä ympäristö- tai sosiaalisia standardeja, vaan pitävät näitä pikemminkin kaupan esteinä. Ja siksi haluamme edistää onnistumista ja tuemme Ecuadorin aloitetta YK puitteissa siitä, että laadittaisiin paremmat sääntelypuitteet tietyille rajat ylittävästi toimiville konserneille. Viime vaalikaudella laadittu Euroopan parlamentin päätöslauselma oli tässä yhteydessä myös tärkeä. Ja nyt kun Ecuador liittyy tähän sopimukseen, meidän tulisi siellä kerran molemmilla puolilla pohtia sitä, miten erilaisia hankkeita voitaisiin toteuttaa käytännössä niin, että palveltaisiin sekä ihmisten että ympäristön etuja. Ja tässä tuleva Pariisin konferenssi voi toimia jonkinlaisena aikajanana. Ja tämä pitäisi ottaa myös mukaan tulevan kauppastrategiamme. EU haluaa tehdä selväksi, että Andien alueella on vielä tekemistä, jotta kauppasuhteilla voidaan todella parantaa myös kansainvälisiä välisiä suhteita. Haluaisin käyttää tilaisuuden hyväkseni, kiittääkseni Ecuadorin kauppaministeriä ja komissiota monista syvällisistä keskusteluista tästä aiheesta, siitä, että on katsottu, mitä haasteita Ecuadorin liittymiseen olemassa olevaan sopimukseen liittyy. Kiitokset myös kansalaisyhteiskunnalle Ecuadorissa ja erityisesti varjoesittelijälle, erityisesti Kolumbia varjoesittelijä Fisasille. Niin, nähtäväksi jää, miten tässä päästään eteenpäin. Kiitoksia Fisas. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Scholz sanoi jo, että kesäkuussa saatiin päätökseen kauppasopimuksesta Euroopan unionin ja Ecuadorin kanssa. Siinä onnistuttiin ja neuvottelut keskeytettiin 2009. Nyt saimme hyviä uutisia siitä, että se lähti tähän sopimukseen. Tämä on hyvä uutinen kummallekin osapuolelle. Täällä me keskustelemme nyt päätöslauselman luonnoksesta joka koskee Ecuadorin pääsyä mukaan. Ja asetusta, joka liittyy tähän, joka vie päätökseen sitten prosessin Ecuadorin osalta. Haluan kiittää esittelijää tästä hänen tekemästään työstä päätöslauselman parissa, mutta muutama kommentti kuitenkin. Ensinnäkin eh, meidän mielestämme eh, tässä pitää muistaa myös, että kyse on nimenomaan Euroopan ja unionin välisestä kauppasopimuksesta Kolumbian Perun kanssa ja eh, Ecuadorin liittymistä. Ei tässä tarkastella niinkään sitä, miten EU ja Kolumbia suhtautuvat. On 11 kymmeneen mm, kohdat, joissa analysoidaan tilannetta, jossa Ecuador on poliittisesta näkökulmasta, samoin kuin ympäristönäkökulmasta. Tämä ei ole eh, kuitenkaan tämän eh, päätösaseman aiheena välttämättä. Ja meidän mielestämme eh, pitäisi, pitäisi sen enempää arvioida tätä sopimusta tässä tulee esiin myös tämän sopimuksen taloudellinen ulottuvuus. Nyt on mietittävä, että otetaanko mukaan kauppanäkökohtia, niitä etuja ja haittoja, joita voi olla Ecuadorille ja EUlle myös. Kysyisin herra Soltsilta, minulle ei tullut selväksi, ehdottaako hän jonkinnäköistä etenemissuunnitelmaa Ecuadoria ajatellen, ja haluaisin tähän asiaan selvennystä. Ja näin haluaisin vielä painottaa, että tässä on monia kohtia, eh, joita voidaan vielä hiukan mukauttaa ja mukautettuna ne voisimme hyväksyä ryhmässämme. Ja eh, tässä tulevat esiin myös banaanit. Ecuador on yksi merkittäviä banaanin tuottajia ja tässä voi olla uhkana myös banaanituotanto Euroopassa Eurooppaa ajatellen niin pitäisi noudattaa eh, juuri eh, kiintiöitä, joita sopimuksessa on, ja tämän lisäksi komission pitäisi antaa meille täsmällistä tietoa eh, banaanin tuonnista tarpeeksi ajoissa. Me tuemme 28 kohtaa, kunhan vain luet kaikki nämä faktat Tästä pitää tehdä yhteenveto, koska muuten se olisi merkittävä urakka. Joten mm, erittäin mielelläni sanon tässä, että me tietenkin ryhmänä annamme tukemme sille, että Ecuador pääsee mukaan tähän sopimukseen. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Für die Sozialdemokraten bin ich der Schattenberg. Kiitoksia. ST-ryhmästä itse olen varjoesittelijä. Ja on totta, että on tuettava tätä sopimusta poliittisesti ja taloudellisistakin syistä. Scholzin päätöslauselma esitys tuo mukanaan tärkeitä elementtejä, joita tähän prosessiin liittyy. Ja tämä noudattelee samaa suuntausta kuin Kolumbia ja Peru päätöslauselma aikanaan. Kohdissa kaksi, kolme ja neljä. Niissä käsitellään täytäntöönpanoa ja Kolumbian ja Perun kohdalla haasteita täytäntöönpanossa on ollut ja erityisesti täytäntöönpanosta tiedottamisessa. Joten parantamisen varaa tässä on. Tärkeää on, että päätöslauselmassa puhutaan Ecuadorin taloudellisesta kehityksestä, köyhyyden poistamisesta ja sosiaalisen alan kehittämisestä. Ecuadorin hallitushan on käyttänyt merkittäviä määriä, uskoakseni 40 miljoonaa dollaria sosiaalikysymyksiin. ILOn 780 ja 98 sopimusten täytäntöönpano on työntekijöiden oikeuksien kannalta äärimmäisen tärkeää ja tätä asiaa tuleekin korostaa. Ja 129 päätöslauselman ratifioimatta jättäminen eli työtarkastajien tarkastukset yrityksiin. Tämä uskoakseni Kolumbian ja Perun kohdalla osoittautui tärkeäksi kysymykseksi. Ja niiden osalta otettiinkin käyttöön uusi tiekartta, jossa työtarkkailijoiden määrää mainittiin erikseen, mutta myös se, kuinka usein yritysvierailuja tehtiin ja kuinka usein väärinkäytöksiä löydettiin. Eli nämä ovat tärkeitä vaatimuksia ja siksi tällaisten työtarkastusten mainitseminen on tärkeää. Kohdassa 15 puhutaan yritysvastuusta. Ehkäpä reilun kohtelun kysymyksestä voitaisiin laatia tarkistus. Kolumbiassa tähän liittyen käynnistettiin pieni hanke reilusta kaupasta. Tämähän on hyväksi esimerkiksi maataloustuotteiden kaupassa. Ja sitten lopuksi pientä pohdintaa siitä, että liittymisprosessia voidaan vahvistaa sitä kautta, että Andien yhteisön maiden roolia EUn suuntaan korostetaan suhteessa muihin maihin, asetetaan erilaisia painopistealueita, eli vahvistetaan EUn ja latinalaisen Amerikan suhteita entisestään. Tässä lyhyet kommenttini. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Esr ryhmä on suhtautunut vapaakauppasopimuksiin myönteisesti ja tähän me olemme tukeneet tätä mukaan lukien GSP-sääntelyn pidentämistä, joka kattaa myös tämän aukon, joka arvioidaan puoleksi vuodeksi ennen kuin vapaakauppasopimus tulee voimaan. Ja me uskomme, että tämä kyllä auttaa ei ainoastaan Euroopan osapuolta kauppakysymyksissä, mutta se auttaa myös Ecuadoria taloudessa niin, että se voi edistää kestävää taloutta ja ympäristöä. Siitä olisi varmasti laajalti hyötyä kummallekin osapuolelle. Se lisää kauppaa ja investointia. Ja siitä tulee merkittävä veturi talouden kehitykselle, varsinkin Ecuadorissa. Toisaalta taas haluaisin palata vielä siihen, mitä herra Fisas jo tässä painottikin, Tämä on tilanne, jossa maa tulee mukaan sopimukseen, joka on jo olemassa Kolumbian ja Perun kanssa. Ja siitä näkökulmasta se siis täydentää tuota maantieteellistä aluetta, auttaa meitä kattamaan sen alueen vapakauppasopimuksella. Siitä syystä meidän ei pitäisi esittää mitään lisävaatimuksia tai pyyntöjä meidän mielestämme, kun ollaan ratifiointiprosessin keskellä, meidän ei pitäisi ottaa mukaan uusia sitovia lukuja, jotka liittyvät kestävään kehitykseen tai Ecuadorin sitoumukseen lähteä mukaan tiettyihin näkökohtiin tai ympäristölaki kysymyksiin. Tässä ei haluta puuttua muiden maiden eh, olosuhteisiin niin, että siitä tulisi tietty ennakkoedellytys, että ne pitäisi olla siis tosiaan eh, vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa eh, kuusi kuukautta sen jälkeen, kun vapakauppasopimus on tullut voimaan. Tässä pitäisi noudattaa meidän kumppanimme perinteitä ja käytäntöjä eikä heitä pitäisi pakottaa näihin toimiin. Joka tapauksessa aivan yleisesti me tuemme, eh, aivan kuten sanoin aluksi, ja siitä syystä tuemme päätöslauselmaa myöskin sellaisessa muodossa, että annetaan vihreää valoa niille osioille, joista on jo neuvoteltu tässä minun osuuteni ja odotamme kyllä kovasti lopullisia keskusteluja muiden varjoesittelijöiden kanssa ja toivon, että löydämme kestävän hyväksyttävän kompromissin. Kiitos. Thanks a lot from the... Kiitoksia. Trimossa taitaa olla paikalla liberaalista, eikä sittenkään. I can be fairly brief. We have... Voin varmaan puhua lyhyesti. Emme ole olleet Peruta ja Kolumbian sopimusten suhteen, mikä ei ole muuttunut kauheasti, kun on uusi maa putkessa. Rakentavasti kuitenkin olemme valmiita työskentelemään päätöslausuman suhteen ja Peru Kolumbian täytäntöönpanon jälkeen meillä on nyt ollut vuosia kauppia läksyjä, siksi tulemme tekemään tarkistuksia mietintöön, mutta yleisesti ottaen olemme paljon samaa mieltä esittelijän kanssa. Kiitoksia luonnoksesta. Vähän tarkistuksia ja toivottavasti löydämme savun ja myös kollegoiden kesken. Good. Kiitos, Judy. I would just like to... Kiitoksia. Haluaisin palata vielä tähän kysymykseen, joka liittyy kestävään kehitykseen ja edistymiskertomukseen. Tässä johdonmukaisuuskysymys, joka liittyy suhteisiimme kolmansien maiden kanssa parlamentin päätöslauselmaan ajatellen etenemistä suunnitelmaa eh, Andien yhteisöjen osalta. Eh, on tärkeää, että asetetaan samat kriteerit kaikille maille, jotka liittyvät sopimukseen ja tulevaisuudessa myös ehkä Bolivia. Tämä on tärkeää, koska on aivan selvää, kun nyt katsotaan äskettäisiä ilonkertomuksia, että on joitakin hyvinkin vakavia kysymyksiä äh, Ecuadorissa, jotka liittyvät äh, työoikeuden loukkauksiin. Ne pitäisi nähdä tässä kontekstissa, varsinkin äh, katso lakko-oikeudesta julkisella sektorilla. Tämä on tärkeä näkökohta, jossa pitäisi painostaa. Ja sitten toinen asia, me olemme kuulleet ongelmista, joita on nykyisellään Kolumbian ja Perun kanssa tässä kestävän kehityksen kohdassa. Ja uskoisimme, että jos toinen maa menee yli tämän vapakaupan sopimuksen, toivomme, että siinä ei lähdetä virheelliseen järjestelmään ja haluamme, että korjataan tilannetta. Olen tyytyväinen näihin näkökohtiin myös tässä asiakirjassa. Sitten eurolaat haluaisin, että me keskittyisimme tosiaan näissä latinalaisen Amerikan suhteissamme, keskustelemme suhteista Ecuadorin kanssa. Olisi mukava nähdä, että latinalaisen Amerikan maat tulisivat myös tämän valiokunnan esityslistalla hiukan korkeammalle. Odotan jatkokeskusteluja. Kiitos. Kiitoksia Imma. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin halusin onnitella esittelijää tästä päätöslausumaluonnoksesta. Olemme tyytyväisiä siihen, että olemme päässeet nyt tähän tilanteeseen, että Ecuador voi liittyä tähän Perun, Perun ja Kolumbian kanssa laadittuun sopimukseen. Toivottavasti myöhemmin vaiheessa myös Bolivia. Tässä puhutaan kuitenkin sopimuksesta ja on tärkeää, että emme saa vaatia Ecuadorilta enempää kuin muiltakaan. Meidän täytyy koordinoida asioita Andien yhteisön maiden kanssa. On tärkeää katsoa kestävää kehitystä ympäristöä, mutta ei pelkästään Ecuadorin osalta. Itse kaipaan tässä hieman sitä, että tässä ei taaskaan viitata sukupuolikysymyksiin, vaikka asia on ollut esillä jo vuoden, eli aion jättää tarkistuksen tähän liittyen. Kiitoksia loppuun, herran Borelli. Kiitoksia. Meistä tärkeää on, että pääsemme pian allekirjoittamaan tämän kyseisen sopimuksen. Kiitoksia Scholzille hyvästä työstä ja siitä, että hän muistutti, kuinka tärkeää tämä lopullinen sopimus on ja se, että siinä otetaan huomioon ihmisoikeudet, kestävä kehitys ja työoikeudet. Näissä kysymyksissä olemme hänen kanssaan yhtä mieltä täysin. Haluamme kuitenkin korostaa sitä, että meidän vaatimuksemme täytyy toteutua asteittain ja meidän täytyy esittää painopistealueita liittyen tiettyihin aihekokonaisuuksiin niin, että otetaan huomioon se, minkälaisia edistysaskeleita jo on nähty ja tehty. Tässä täytyy myös muistaa ekvadorilaisministerin kirje. Meidän täytyy myös ottaa toimissa huomioon koko yhteiskunta ja kansalaiset. Ja parlamentin jäseninä, kansalaisten jäsen, edustajina meidän täytyy katsoa, miten meille tärkeät arvot voivat edesauttaa näissä maissa tiettyjen ongelmien ratkaisemiseen. Meidän täytyy myös kiinnittää huomiota siihen, että vapaakauppasopimuksilla voidaan pitkällä aikavälillä poistaa eriarvoisuutta – eikä pyrittäisi minkäänlaiseen uuskolonialismin muotoon. Mitä tulee metsäkatoon, tähän hän ekvadorilaisministerikin viittaa, niin täytyy muistaa, että myös meillä ja koko kansainvälisellä yhteisöllä on oma vastuumme kannettavana. Me olemme vaurauden esimerkki latinalaiselle Amerikalle erityisesti heikoimmassa asemassa oleville ihmisille, esimerkiksi naisille. Ja meidän täytyy olla kauaskatseisia, jotta pystymme vastaamaan näihin odotuksiin. Esittelijä on oikeassa siinä, että komission täytyy toimia täsmällisemmin ja sen pitää kertoa parlamentille oikea-aikaisesti sopimuksen täytäntöönpanosta. Kiitos, että viittasitte tähän asiaan vielä. Kiitos. Nyt sitten latinalais-Amerikan yksikön päin. From, uh, from my side. Ihan lyhyet kommentit omasta puolestani. Totta kai parlamentin aloite on tervetullutta laatia päätöslauselma, joka tukee Ecuadorin nopeaa liittymistä tähän sopimukseen. Tähän olemme pyrkineet viime vuosina. Muutama lyhyt kommentti. Muutama tekijä tässä luonnoksessa, joka aiheuttaa vähän huolta meille ja joka vaatii reaktiota. Kohdassa kaksi ja kolme näemme, että esittelijä on sitä mieltä, että että ulkosuudepalvelut ja komissio eivät riittävästi pyri toteuttamaan Kolumbian ja perun äh, toimintasuunnitelmia, että parlamentti ei saa tietoja. Komission puolesta ihan alusta lähtien olemme ymmärtäneet Euroopan parlamentin mer- asettavan merkityksen ihmisoikeuskysymyksiin. Ja kuten muistatte, parlamentin 2012 julkilausuman jälkeen komissio ja EAS ovat pyrkineet arvioimaan kolmia perustoimintasuunnitelmia. Olemme myös sitoutuneet olemassa oleviin kehikkoihin, jotka kattavat monia tähän kysymykseen liittyviä asioita. Sopimuksen TST-osa muun muassa, mutta myös tämä ihmisoikeusvuoropuhelu ja yhteistyövälineet. Toisekseen, kuinka hyvin parlamentti saa tietoa meiltä. Minusta meillä on hyvää, hyvää näyttöä tästä. Olemme briefanneet Euroopan parlamenttia kaikista toimista. Joko etukäteen. Olette, olemme antaneet, tarttuneet Euroopan parlamentin pyyntölle vastineet 2000 2013-2015 meillä oli erityinen debriefaus CC 2014 maaliskuussa, kun me pitävät menossa alueelle. Olemme DVA myös kehitysavun suhteen briefanneet ja vastanneet meppien kysymyksiin. Sitten kohta 28 parlamenttia haluaa saada tietoa alivaliokunnan agendaa sitten, kun ollaan siitä saatu sopimus, jos olet katsoneet noottejamme. Ja tällä hetkellä viimeisen kauppakomitean kokouksen jälkeen Bogotassa 19.6. olemme lähettäneet teille aika paljon materiaalia. Ja siihen kuuluu se, mitä pyydätte tässä alikomitean agenda. Usein nämä agendat näissä alakomiteassa. Näissä sovitaan hyvin lähellä kokousta, mutta olemme täysin transparenssilinjoilla. Kiitoksia sitten esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, komission edustaja. Kaikille on varmasti selvää, että päätöslauselma esitys, jossa on 30 kohtaa, tuo esille paljonkin vaatimuksia tai ehdotuksia. Ja painotamme tässä tärkeitä kysymyksiä ratifioinnin osalta. Samalla meille kaikille on selvää, että sanamuoto on aika rajoitteinen monessa kohdassa. Eli pidemmälle menevät vaatimukset ovat vielä mahdollisia, uudet sanamuodot ovat mahdollisia. Tässä odotan erityisesti varjostelijoiden, mutta myös muiden yhteistyötä valiokunnassa. Kolme kysymystä ottaisin esiin, joista keskustelussa puhuttiin. Eli toimenpiteet, tiekartta ja niin edelleen. Olemme historiallisessa tilanteessa, ja melkein vuoden jo olemme käyneet suoria keskusteluja Ecuadorin kanssa. Ecuador ei toivo mitään konkreettista tiekarttaa ja siksi olemme pyrkineet ottamaan päätöslauselman mukaan kohtia, jotka puuttuvat tähän assosiaatio luonteeseen, joka sopimuksessa on, ja katsottaisiin, mitkä ovat niitä hyviä asioita, joita Ecuadorin nykytilanteessa on, ja mitkä taas ovat sellaisia kysymyksiä, joiden olisi täytyttävä liittymisprosessissa jatkossa. Tilanne on erityinen ja tämä ehkä tekee tästä hankalampaa kaikille osapuolille. Toiseksi uskon, että tässä pitäisi katsoa myös sitä, miksi Ecuador vasta vuonna 2014 niin sanotusti liittyisi tähän sopimukseen. Sillä on aika oma, omanlaisensa kehityskulku takana. Nyt uudelleen valittu presidentti ja hallitus eivät halunneet pitkään aikaan liittyä tähän sopimukseen, koska maa asetti politiikassaan erilaisia painopistealueita ja tämä meidän tulisi myös ottaa huomioon. Eli meidän tulisi tunnustaa se, että intressit ovat sopimuspuolilla usein erilaisia. Samoin meidän on tunnustettava se, että osapuolet ovat tasaveroisia. Se, että EU toimii kauppasopimuksen solmiessaan kolmasen osapuolten kanssa avoimesti on tärkeää niin, että eri alueilla ja maissa kunnioitetaan kansalaisten toiveita ja näin myös tulee olla. Ja kolmanneksi, pohditaan usein sitä, kuinka pitkälle on jo päästy, onko lasipuoliksi tyhjä vai täynnä. Mutta meidän pitäisi itse katsoa tulevaisuuteen, katsoa minkälaisia edistysmahdollisuuksia voimme nimetä – tai tuoda esiin. kuinka sopimuspuolet voivat uudistaa asioita niin, että he näkevät sen, että sopimukset todella olisivat kansantalouden kannalta hyödyllisiä. Ja Ecuadorin tapauksessa Tämä on tärkeä juuri esimerkiksi ympäristön kannalta. Jos Amazonin alueella voidaan välttää liiallisia hakkuita, tästä on hyötyä myös meille. On tärkeää, että luonnonrikkauksia voidaan säilyttää. Ja miten tästä huolimatta taloudessa voidaan avata uusia näkymiä. Varmasti kuulemme pian tähän liittyvät määräajat puheenjohtajalta. Tässä kaikki. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Aivan. Tarkistusten näyttämisen määräaika on 17.7. kello 12. Ja 21. 22. syyskuuta äänestämme asiasta. Ja sanoisin vielä, että latinalaisen Amerikan kauppasuhteita käsitellään 19. marraskuuta kuulemistilaisuudessa. Tuolloin katsomme asioita hieman laajemmasta näkökulmasta. Kiitoksia. Nyt sitten kohta kuusi, hyvät kollegat. Tässä on kyse sijoittajan ja valtion välisen sopimuspohjaisen sovittelun avoimuutta koskevasta yleissopimuksesta ja nyt aivan ensimmäistä kertaa valiokunnassamme järjestämme videoneuvottelut. Kerran olemme keskustelleet UNSITRAL-toimikunnan puheenjohtajan kanssa – Mustavalhan johtaa kansainvälisiä ISDS-neuvotteluita ja tällä kertaa toimikunnan pääsihteeri Sorjelle ei ole päässyt paikalle henkilökohtaisesti, vaan hänet näemme kuvaruudulla videokonferenssikeskuksessa. Hienoa nähdä teitä siellä. Ja kiitoksia kovasti siitä, että hän on ollut kärsivällinen tämän menettelyn osalta olemme hieman aikataulussa myöhässä. Ennen kuin annan teille puheenvuoron, herra Sikö voi lyhyesti, siis esitteli voi puhua lyhyesti tästä sopimuksesta. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aivan kuten viime kuukausina olette usein otteeseen sanoneet, valiokunta on innolla ja voimakkaasti käsitellyt tätä sijoittajan ja valtion välistä riidanratkaisukysymystä. Parempaa hetkeä ei tuskin ole. Käydään nyt tätä keskustelua Renault Sörjöinen kanssa, joka johtaa siis Unsitralia pyrimme harmonisoimaan ja yhdistämään sääntöjä kansallisessa kaupassa tältä osalta. Riitojen ratkaisu on nyt äärimmäisen tärkeässä asemassa keskusteluissamme. Parlamentti käsittelee avoimuutta, menettelysäännöissä, jotka ovat tässä mekanismin pohjalla. Jotta saataisiin parempaa avoimuutta tähän, on tärkeää tavoite. Tämä on tärkeää alan toimijoille ja yleisölle. Ja on tärkeää välittää tietoa siitä, miten riitoja eri yhteyksissä ratkaistaan. Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska valtion ja investoijien riidat voivat kuitenkin koskea myös julkista mielipidettä ja ne voivat vaikuttaa julkistalouteen. Asiakirjojen avoimuus, julkisuus voi myös edesauttaa yhtenäistä lain toteuttamista. Ja UNCITRAL on pyrkinyt hyvin aktiivisesti määrittelemään näitä avoimuussääntöjä kansainvälisesti. UNCITRALin ja komission välistä yhteistyötä täytyisi pitää mahdollisuutena, jotta voidaan uudistaa riidanratkaisumenettelyitä. Ja pitää pyrkiä siihen, että erilaiset poliittiset tapaukset, perustelutapaukset johtaisivat siihen, että että järjestelmää todella voidaan parantaa. Meillä on yli 1400 kahdenvälistä sopimusta ja siksi on tärkeää, että näistä välineistä saadaan entistä avoimempia ja demokraattisempia. Parlamentti ISDS-kysymyksessä tässä valiokunnassa on pyrkinyt löytämään tasapainoisen ratkaisun, joka mielestäni menee oikeaan suuntaan. Valiokunnassa asia on käsitelty usean otteeseen ja tämän, tämä asia on tullut esille valiokuntamme jäsenten ja komission jäsen Malmströmin kanssa. Ja pyrimme kaikki yhteen tavoitteeseen, eli siihen, että meillä on käytössä väline, joka tunnustetaan kansainvälisessä oikeudessa, joka sallisi parlamentin ja tämän valiokunnan jatkaa pohdintoja ja haluamme todella pyrkiä löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut. Ne muutokset, joihin olemme pyrkineet tässä valiokunnassa, jotka mielestäni nimelmät oikean suuntaan, eli se, että meillä olisi julkisia kuulemisia riippumattomat tuomarit, ja että tässä olisi myös vetomusmahdollisuus, mahdollisuus ovat tärkeitä. Emme saa pyörittää tässä vain tyhjiä sanoja ilman konkreettia vaan meidän täytyy toimia täsmällisesti niin, että saadaan aikaan muutoksia esimerkiksi pääsy asiakirjoihin, kuulemisiin, siihen, että kolmannet osapuolet voivat esittää huomioita ja siihen, että päätökset tehdään täysin avoimesti. Ja nyt myöhemmässä vaiheessa haluaisin pystyä esittämään kysymyksiä eri osapuolille. Kiitoksia. Nyt soitan Viiniin pääsihteeri Sorjelille. Puheenvuoron teillä. Good afternoon. I hope, can you hear me? Kuuletteko minua? Kiitoksia. Äskettäinen keskustelu isds arvasta Ei vain Eurooppaan, vaan se on globaali huolenaihe. Investointisopimusten määrä on kasvanut. Number of states um, review is on... Yhä useimmissa maissa – Ja äskettäin sopimuksia on tehty, jossa tasapainotetaan valtioiden ja investoijien oikeuksia. Ja on johdonmukaisuutta muiden politiikan tavoitteiden kanssa. Kaikki mukaan ottava kasvu ja kestävä kehitys. Siirrytään myöskin kahdenvälisestä alueelliseen päätöksen ja sillä voi olla vaikutuksia investointiregimiin. Ne voivat vaikuttaa sopimusmaisemaan tai luoda päällekkäisyyksiä. Muutama esimerkki on Traavista sen työstä seurattavuuden parista, kuten jo tiedätte. Tämä on komissio, jonka YK on pääkokous on luonut itse mandaattina harmonisoida ja modernisoida kansainvälistä kauppa-oikeutta. Ja se tunnetaan uudenlaisen säätelyn luomisesta. Se säätelee kansainvälistä kauppaa neutraalilla tavalla. Ja se auttaa myös valtioita ja muita sidosryhmiä täytäntöön panemalla ja tulkitsemalla standardeja. Erityisesti arbitraasin välimiesoikeuden alueella meillä on erityistehtävä kansainvälisten standardien edistämisessä. Se, että New Yorkin sopimukseen, joka koskee ulkomaisten välioikeuksia, että siihen kuuluu lähes kaikki maata, vain yksi esimerkki New Yorkin sopimuksen menestyseen lisääntynyt käyttö osoittavat, miten välimiesoikeus on rauhanomainen keino kansainvälisten sopimusten täytäntöönpannossa. Ja tähän liittyy se, että antitraavin mallioikeuteen on 2004-2006. Siihen liittyvää lainsäädäntöä on paljon käytetty. Ja 76 2010 sääntöjäkin on olemassa. Työskentelemme uuterasti riidan ratkaisun parissa. Ja nyt käsittelen äskettäistä työtä, joka liittyy seurattavuuteen, joka on pohjautunut Ansi Traavin pitkänaikaiseen työhön. Investointisuojan suhteen menettelyt ja tulokset, ne täytyy olla täysin luottamuksellisia. Silloinkin kun asiat ovat julkisessa edussa. Tämä on herättänyt merkittäviä huolenaiheita, joita teidän jakaa. Tänässä puitteissa Sitraa aloitti investointiarbitraasiin liittyvään seuratuuteen liittyvän työs 2010 ja kolme vuoden kuluttua 2013 transparenssisäännöt transparenssisäännöt hyväksyttiin. Sääntö hyvitty perusmuutos investointiarbitraasissa. perustan muutos, joka usein tapahtuu suunnitelmavien takana tai näy julkisuudessa – vaikka asiat, jotka otetaan esillekin, saavat paljon huomiota mediassa yksityiskohtiin menemättä. Säännöt tarvitsevat prosessin, joka antaa sulle yleisölle laajan pääsyn suureen määrään dokumentteja, jotka ovat relevantteja riidalle. Sään kuulemisia, kuulemisia ja kvalifioituu oikeus kolmansille osapuolille esittää kantansa menettelylle sinään myös robusti luottamuksellisen informaation suoja. Ja mikä tärkeintä, sinne tasapainotetaan tai pyritään tasapainottamaan julkisen tiedon tarve ja riidan osapuolien etu riidan oikeudenmukaiseen ja tehokkaaseen ratkaisuun transparenssisääntöjen hyväksymisen jälkeen, jotka soveltuvat investointisopimuksiin, jotka on sen hyväksymisen jälkeen tehty, on sitten RAV alkoi laatia yleissopimusta, joka antaisi valtiolle ja alueellisen integraatio organisaatioille mahdollisuus liittää nämä säännöt olemassa oleviin sääntöihin ja TKS-mekanismista varten – 2014 joulukuuta YK on yleiskokous hyväksyi YK on yleissopimuksen seurattavuudesta sopimuspohjaisessa investointisojen välimiesmenettelyssä. Ja tämä tehtiin erityisesti EU-ta ajatellen. Yleissopimus täydentää olemassa olevia investointisopimuksia. Ja siinä on joukko seuratuuteen liittyviä velvoitteita. Sopimusosapuolinen valtio tai alueellinen talouden integraatioorganisaatio suostuu soveltamaan transparenssisäätöjä investointi arbitraasin, joka perustuu olemassa olevaan sopimukseen. Tämä tarjoaa myös joustavuutta, jos osapuolet voivat ilmaista varauksensa. Ja tämä sulkee erityiset investointisuojat tai erityiset arbitraasisäännöt, toisin kuin arvi, antitraussäännöt, mitä valtio haluakin. Portluissa Lusan tämä allekirjoitettiin 17.3.2015. Ja sen jälkeen tämä on avointa YK päämajoissa. Tällä hetkellä sopimuksen yksi valtio osapuoli ja kymmenen allekirjoittajaa. Suomi, Ranska, Saksa, Italia, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Sveitsi, Kanada ja Yhdysvallat. Seurattavuuden Sääntöjen mukaan YK on pääsihteeri. säilyttää julkistetun informaation sääntöjen artiklan 8 mukaisesti. Tämän mukaisesti tietoa julkaistetaan Ansitraven verkkosivuilla. Euroopan unioni on ollut halukas tukemaan – taloudellisesti seuratun rekisterin julkistamista, mistä komissio on ilmaissut kiitollisuutensa. Vastaavin seurattavuus, transparenssisäännöt, konventio ja rekisteri ovat äskettäisiä tullakseen monenkeskeistä pyrkimyksestä uudistaa investointiarbitraasia. Siinä otetaan huomioon arbitraasin julkinen luonne ja pyrkimys saada tuloksia oikeudenmukaisella tehokkaalla tavalla. Nämä ovat oikeudenmukaisen tehokkaan riidanratkaisumenettelyn luomiseksi kansainvälisissä investointi- ja riidoissa. Asitraavin transparenssistandardien ne odotetaan merkittävästi antamaan panoksensa seurattavuuden parantamisessa – valtioiden investoijien välisissä investointiriitojen ratkaisumenettelyissä ja asetraavien seurattavuussääntöjä täytyy käsitellä ulkomaisten suorien investointien kontekstissa keinona kestävälle kasvulle. Julkinen tieto riitosta, jotka liittyvät investointiin, se, tämän tiedon tarjoaminen antaa mahdollisuuden lisätä luottamusta kansainvälisissä investointikehikoissa ovat myös tärkeä askel haasteiden lisää, kun ajatellaan, että haasteet lisääntyvät kansainvälisen investointilainsäädännön suhteen ja arbitraasin suhteen ylipäätänsä. Asitra transparenssisäännöstä pyrkii lisäämään suuren ymmärrystä prosessista ja sen uskottavuudesta. Lopetan muutamalla tote- toteamuksille, jotka liittyvät mahdollisiin uudistuksiin. Tänään painottaisin, että Ansitraamin tekemä työ, jolla pyritään parantamaan seurattavuutta, voisivat pohjata tietä, jota vastaamme vaatimuksiin lisäuudistuksia tällä alueella. Ja se voisi olla panos investointijärjestelmän uudistamiseksi. pitää ymmärtää, että nyt tällä hetkellä on yli 3000 investointisopimusta olemassa. Yli 60 prosenttia tunnetuista ratkaisumenettelystä tapahtuvat maailmanpankin alaisuudessa. Jokin sopimus on luomassa mekanismeja semmoisen täytäntöönpanossa muissa tapauksissa eli noin 30 prosentissa näistä investointiriidoista. Uudistuksen täytyy ottaa aina huomioon tämä kehikko ja isompi kuva täytyy ottaa huomioon. E- eikä EU tai se jäsenvaltiot voivat yksin tarttua tähän. EU ratkaisu voisi olla helpommin saavuttaa, mutta ilman merkittävien kumppaneiden yksimielisyyttä EUn ulkopuolella kakku, jäisi, kakku ei nousisi. Pitäisi ottaa huomioon oikeudellisen välineen, kuten yleisopimuksen ja pelissä olevien kysymysten välillä. Transparenssi, yleissopimus on tarttunut menettely tavalliseen prosessikysymykseen, joihin yleensä viitataan olemassa olevissa sopimuksissa – koska transparenssitrendi on aika uusi. Vaikka tällaiset tekijät tekivät yleisömyksen valmistelun helpommaksi, sitä voitaisiin laajentaa prosessi kysymyksiin, joita tällä hetkellä mietitään, käsitellään nykysopimuksissa. Jollain substanssikysymyksiin asia pitää har- tarkkaavasti harkita. jos ajatellaan investoijajärjestelmien rakenteiden monimutkaisuutta ja äskettäistä julkista huomiota näihin kysymyksiin, tärkeintä olisi osapuolten poliittinen halu saavuttaa konsensus sisällöstä. Vain silloin ja jos näin tapahtuu, kun transparenssisääntöjen tapauksessa – voitaisiin ajatella samanlaista mekanismia kuin transparenssisäännöissä. Otetaan esimerkiksi esimerkiksi luoda jonkunlainen toinen mekanismi, josta ei saa selvää tämän lähetyksen huonon äänenlaadun vuoksi. Voi olla erilaisia keinoja uudistaa tätä järjestelmää. Trade agreements. However, this would have... Siitä huolimatta sillä olisi tuskin mitään vaikutusta investointiarbitraasiin, joka lähtee suuresta määrästä nykyisiä investointisopimuksia. Ja sitten toinen lähestymistapa olisi perustaa erillinen instituutio, jonka tehtävänä olisivat nämä vastuut ja mahdollisesti käytettäisiin nyky järjestelmää ja sitä pitäisi sitten vastaavasti muuttaa. Siinä tapauksessa aikaa menisi paljon, samoin pitäisi paljon ponnistella, jotta päästään sopimukseen sisällöstä. Ja jos tällaista lisämekanismia nyt edes sitten tarvitaan. Tarvitaan myös sopiva lähestymistapa. Mutta saattaa olla ongelmallisempaa se, että tällä hetkellä ei ole mitään monenvälistä foorumia, tällaisille kattaville keskusteluille, joissa on hyvin paljon haasteita ja mahdollisuuksia useita kansainvälisiä alueellisia järjestöjä ja ne koskevat hyvin laajasti näitä kysymyksiä yleisellä tasolla. Nyt konkreettinen uudistusprosessi vaatii neutraalia foorumia, jossa valtiot, EU, ja e, sellaiset e, instituutiot, kuten ICSID, PCA ja ICC tai muut osapuolet, e, yliopistomaailma, käytännön toimijat, kansalaisjärjestöt voisivat yhdessä kokoontua vaihtamaan näkemyksiänsä. Tämä olisi ensimmäinen askel ja uskoisin, että tässä Unstral voi edesauttaa prosessissa aivan kuten on nähty avoimuuskysymyksissä. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Hyvin mielelläni vastaan kysymyksiin, jos niitä on. Kiitos. Mr. Secretary General, thanks a lot. Kiitoksia, herra pääsihteeri, tästä kattavasta alustuksesta. Onko täällä nyt kysyttävää? Sikau, Shake, Schulz. Eli neljä kysymystä. Ensin Sika. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti Unsitralin pääsihteerille. Hän kertoi meille mielenkiintoisesti tästä merkittävästä asiasta. Haluaisin kuulla Unsitralin arviosta ISDS-mekanismiin liittyen – niin, että otetaan huomioon Manströmin komission jäsenen viimeisimmät arviotilanteesta ja parlamentin päätöslauselmaan liittyneestä äänestyksestä. Kiitoksia sitten Sahradil. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun kollegani Sander Lunsin puolesta. Hän ei valitettavasti päässyt paikalle, mutta hän pyysi esittämään neljä kysymystä ne eivät kohdistu vierailijallemme, vaan komissiolle. En tiedä, onko tämä oikea foorumi, mutta yritän nyt, jos vastaus tulee, niin olisi hyvä. Minun täytyy valitettavasti lähteä, mutta avustajamme ottavat ne ylös. Ensin, minkälainen aikataulu olisi tälle sopimukselle? onko tämä nopeasti etenevä asia vai onko se asia, johon menee pidempään. Ja sitten toinen kysymys, minkälaisia päällekkäisyyksiä esimerkiksi Singaporen sopimusta ajatellen kauppapolitiikassa. Ja sitten kolmanneksi, tekeekö komissio yhteistyötä puheenjohtajavaltion kanssa, jotta voitaisiin vuoden loppuun mennessä sopia tästä asiasta kiireellisenä. Ja lopuksi, millainen olisi eh, UNSITRALin eh, rooli eh, sitten, kun halutaan perustaa kansainvälinen investointioikeus? Tämä minun ja Lunnesin puolesta. Kiitoksia ja Maritse. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tästä innovatiivisesta videoyhteydestä ja UNSITRALin panoksesta tähän asiaan. arvostan tätä kovasti. On tärkeää, että keskitymme monenväliseen järjestelmään, vaikka investointisuoja ja siihen saatavat mahdolliset parannukset ovat kysymyksiä, joihin TTIP-neuvotteluissa on keskitytty. On hyvin tärkeää katsoa tässä nyt YK roolia. Olisi väärin rajoittaa keskustelumme koskemaan pelkästään T-tipiä, kun keskustelemme ISDstä, mutta näin tapahtuu valitettavan usein. Ymmärrän, että tämä on poliittisesti houkuttelevaa, mutta tämä ei kuitenkaan poista huolenaiheita, joita minulla on, jotka ovat laajempia. Meillä on noin 1400 kahdenvälistä sopimusta, joita meillä on ainakin EUlle sitten 3000 kansainvälistä tai maailmanlaajuista sopimusta, jossa tällainen lauseke on mukana. Oma kysymykseni on suunnattu oikeastaan meille kaikille täällä. Mikä on vastuumme täällä Euroopassa? Ja haluaisin kysyä, onko, ovatko tietoni oikeita? Tammikuussa komissio lähti aloitteeseen lisätä avoimuutta ja haluaisi, että EUn jäsenvaltiot allekirjoittaisivat UNCITRALin avoimuus sopimukset niin, että asiakirjoja saataisiin paremmin käyttöön. Olemme keskustelleet asiasta ja parlamentti todella kannustaa komissiota ja Yhdysvaltoja helpottamaan tiedon saatavuutta, mutta valitettavasti kun katsomme lukuja, hiljattaisia lukuja, niin jäsenvaltiot eivät näytä toimivan samoin. Tietojeni mukaan ainoastaan kuusi jäsenvaltiota on allekirjoittanut tällaisen avoimuusaloitteen. Voisiko Viinin edustaja vahvistaa tämän? Oli miten oli, tämä luku vaikuttaa todella matalalta, vaikka olisikin niin, että jotkut olisivat tämän jo allekirjoittaneet tämän tiedon jälkeen, eikä vastaa lainkaan niitä sitoumuksia, joista olemme puhuneet. Olisi hienoa kuulla, kuinka monta EUn jäsenvaltiota on nyt mukana tässä avoimuusaloitteessa. Kiitos Helmut Kiitoksia eh, tästä erittäin mielenkiintoisesta alustuksesta tilante, tilannetta koskien. Varmasti kaikki olemme sitä mieltä, että vaikka avoimuussopimus olisikin, eh, niin silti on eh, porsan reikiä ja aukkoja. Ja tällä tavoin voidaan välttää tiedonsiirto, jotka, joka liittyy sijoittajan valtion välisiin suhteisiin. Meidän pitää tässä suhteessa keskittyä enemmän ja jos nyt mietitään, että ainoastaan kuusi EU-jäsentä ovat lähteneet mukaan. Ne ovat siis osa tätä sopimusta. Mitä se tarkoittaa teidän näkökulmastanne, kun katsotaan eh, kansainvälisen eh, kauppapolitiikan vastuuta EU-suhteen? Eh, e tarkoittaako se sitä, että EU sinänsä itse ei olekaan osa osapuolena tässä sopimuksessa, niinpä meidän täytyy ö, hoitaa kotitehtävämme ja rohkaista jäsenvaltioita liittymään sopimukseen. Tosiaan kun me keskustelemme myöhemmin investointipolitiikasta liittyen TTIP tai muuten, sinne tarvitaan kansainvälinen taho, joka voisi lähteä käyntiin nämä kuulemisten jälkeen, miten näette tässä tämän avoimuuden tarpeen? Tässä sanotaan, että varsin laajaa poliittista katsantoa tarvitaan ja pitää ottaa huomioon veronmaksajat. Menisin tähän suuntaan. Ehkäpä te voitte nyt sitten lisätä tähän ajatuksianne. Kiitos. Kiitoksia nyt. Puheenvuoron saa komission edustaja. Komissiolla on oikeus allekirjoittaa tämä sopimus ja jäsenvaltiot estävät tämän tällä hetkellä. Ja vain harvat ovat todella allekirjoittaneet tämän omasta puolestaan. There are many things that I would like to say, but in interest of time... On paljon kiinnostavaa sanottavaa, mutta aikapulan vuoksi keskityn asioihin, jotka on tullut esille – Tämä on äärimmäisen tärkeä yleissopimus, koska tämä on ensimmäinen onnistunut yleissopimus, joka muuttaa kansainvälistä investointilainsäädäntöä ja politiikkaa. Siksi se on tulla tärkeää. Komissio teki ehdotuksen tämän sopimuksen allekirjoittamiseksi tämän vuoden tammikuussa – sen kuuluu EUn allekirjoittaminen ja EU-jäsenvaltioiden val- voimaannuttaminen, niin että ne voivat allekirjoittaa. Tästä ei ole hyväksytty. On ollut mahdollista löytää konsensusta neuvostossa päätöksen suhteen. Komissio toimii. Toivoo, että voimme edetä nopeasti. Luxemburgin kaudella hyväksymisen aikaansaamiseksi, mutta se jää nähtäväksi. Erittäin tärkeää, että EU voi liittää tähän. Tämä tärkeää energia- peruskirjassa peruskirjasopimuksen mukaan ainoa sopimus, jossa EU on mukana. Se on tärkeää jäsenvaltiolle, että sitä voidaan soveltaa 1400 olemassa olevaan sopimukseen. Ja on tärkeää, että allekirjoittaa osana yleisenä trendinä kohti kansainvälisten investointijärjestelmien uudistamiseksi. Koska tämä järjestelmä näyttää sille, kuin mitä, mitä uudistuksia muuallekin tähän järjestelmään haluttaisiin. Tai se ole välitöntä yhteyttä Singaporen oikeusjuttuun. Jotkut asiat ovat herkkiä, jotka liittyvät toimivaltaan. Ne ovat tulleet tässäkin jossain määrin esille, mutta tässä oli suora yhteyttä Singaporen oikeusjuttuun. komissio toivoo, että pääsisimme neuvostossa asio, asiankäsittelyä nopeasti. nopeasti, että parlamentti voisi käsitellä tätä ja sitten Euroopan valtiot voisivat ratifioida ja allekirjoittaa. Toivottavasti etenemme nopeasti ja palaamme asian tässä valiokunnassa pian. Hei, sen voi. No niin, pääsihteeri, voisitteko vastata lyhyesti? Kiitoksia. Mahdollisimman lyhyesti. Aivan ensiksi kysymys siitä, paljonko allekirjoittajia on EU-sta. Käsittääkseni kuusi on aivan oikean luku tällä hetkellä. Nyt me emme voi kehottaa toimimaan, mutta kyllä me vetoamme vahvasti, että tähän sopimukseen kiinnitettäisiin niin paljon huomiota kuin mitä se sitä siis ansaitsee. Ja tietenkin tällainen lain ratifiointi vie paljonkin aikaa ja allekirjoitukset, mutta mitä aikaisemmin aloitetaan, sen parempi. Joku sanoi, että tässä pitää kotitehtävät hoitaa omissa maissa ja sitten EU-tasolla olisimme tyytyväisiä tällaiseen. Olisimme tyytyväisiä, jos sekä jäsenvaltiot että komissio huolimatta näistä epävarmuuksista, joita on, toivottavasti ratkaistaan pian. Voin vain painottaa sitä, miten tärkeätä on yhteistyö EUn ja jäsenvaltioiden samoin alueellisten tahojen kesken. Ja sitten, jos ymmärsin oikein, että riittääkö avoimuus, ei tietenkään, ja miten tämä suhtautuu sitten hankkeeseen, että luotaisiin investointituomioistuin. Nyt on vähän liian varhaista kommentoida yksityiskohtaisesti eurooppalaista tai kansainvälistä tuomioistuinta Tällä hetkellä voidaan sanoa, että jos tämä hanke menee eteenpäin, siitä tulee pitkä ja monimutkainen ja se tuo mukanaan mielenkiintoisia vaikeita kysymyksiä, jotka liittyvät toiminnallisuuteen. Ajatellen nykyisiä sopimuksia ja siitä syystä meidän näkökulmastamme, kun me tätä katsomme nyt suurella mielenkiinnolla, voimme sanoa, että tapahtui mitä tahansa tälle hankkeelle kansainvälisen tuomioistuimen kohdalla. Nykyinen järjestelmä pitää uudistaa hyvinkin merkittävästi ja mahdollisimman hyvin. Avoimuushanke oli vain ensimmäinen askel – jota luonnosteltiin tässä, mutta ei ainut askel. Tällä hetkellä eh, meillä on Viinin kokous. Me emme vielä ole saaneet mandaattia lähteä keskustelemaan kysymyksistä, jotka liittyvät eh, käytännössääntöihin. Ja tämä on asia, johon meidän pitäisi keskittyä vielä yksityiskohtaisemmin ja sanoisin, että sitten eh, tämä äh, vetomus äh, muutoksenhakumekanismi. Äh, siinä tarvitaan vielä yksityiskohtaista tutkimusta. Pitää tarkastella tällaisen mekanismin teknisiä näkökohtia ja miettiä myös nykyistä rakennetta, niin että New Yorkin sopimus otetaan mukaan samoin kuin 65 sopimus. En ole valmi, varma siitä, että kaikki ähm, näkökohdat on vielä täysin analysointu ajatellen sitä, että perustetaan tuomioistuin. Äh, me emme vielä ole saaneet äh, valtuutusta tarkastella näitä kaikkia kysymyksiä, mutta meidän pitää puuttua tähän kysymykseen jossain vaiheessa. Eli pitääkö nykyistä järjestelmää muokata ja palauttaa sen uskottavuus. Tietenkin tämä liity siihen, että jos nyt luodaan sitten uusia instituutioita, me tarkastelemme sitä suurella mielenkiinnolla. Lopun sanoisin vielä, että UNSITRAL on foorumi, joka on ansainnut maineensa, kun se on äh, tehnyt töitä äh, kaupallisen arbitraasin parissa. Äskettäin vastaan huomattu, että äh, investointikysymyksissä voimme toimia myös, ja se on tärkeää ISDS-mekanismin osalta. Me olemme valmiit puuttumaan ja tarkastelemaan edelleen parhaan mahdollisen kykymme mukaan ja sen mukaan minkälaisia valtuutuksia saamme. Kiitos. Kiitoksia pääsihteeri ja sitten esittelijämme herra Sikau. Ehkä haluatte päättää. Sì, grazie Presidente. Semplicemente ringraziare anch'io il segretario generale. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä kiittää pääsihteeriä. Contributo comunque attivo. Kiitoksia kollegoille myös siitä, että saimme käsiteltyä tätä kysymystä syvällisemmin. Tämähän on monimutkainen kysymys, mutta on mahdollista sanoa, että kyllä varmasti allekirjoittaneiden EU-valtioiden lukumäärä on tässä kasvamassa. Olisi hienoa, että Luxemburgin puheenjohtajakaudellaan pyrkisi edistämään Unsitralin avoimuussääntöjen hyväksyntää. Kiitoksia. Kiitos kovasti pääsihteeri siitä, että olitte tällä tavoin käytettävissänne ja kerroitte hieman omasta työstänne. Kiitoksia myös teknikoille ja tulkeille siitä, että tämä hieno videokonferenssi saatiin toteutettua. Tämä oli nyt ensimmäinen kerta täällä valiokunnassa. Tämä oli hieno harjoitus. Kiitos kovasti viiniin ja kiitos kovasti myös kaikille muille. Ja nyt päätän tämän kohdan käsittelyyn. Kiitos.